Colleghi, possiamo cominciare? Hyvät kollegat, voimme varmaankin aloittaa. Muut tulevat aikanaan. Oletan, haluaisin toivottaa tervetulleeksi tämän Global Governance 2025 äh, kriittisessä äh, pisteessä äh, raportin kirjoittajat äh, Macho Barrowsin ja Giovanni Grevin. Äh, Giovanni Grevi on työskennellyt eurooppalaisissa äh, turvallisuustutkimuslaitoksessa Pariisissa ähm, usean vuoden ajan. Ja tämän laitoksen hallintoneuvoston puheenjohtaja on Baron Ashton. Tämä raportti on teille jaettu ja lähetty myöskin sähköisesti. Ja tämä on hanke, joka alkoi vuoden 2009 loppupuolella. Se on ainutlaatuinen hanke ensimmäinen kerta. Euroopan unioni ja Yhdysvallat ryhtyivät yhteisiin pohdintoihin ja ottivat mukaan kumppaneita avain maissa liittyen maailmanlaajuiseen hallintoon tulevaisuudessa. Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ollaan ymmärtämässä, että kansainväliset suhteet kehittyvät nopeammin kuin perinteiset hallintomallit, ja siksi on nyt mm, kiireellistä aloittaa keskustelu tulevista maailmanlaajuisista tendensseistä mielipiteen vaihto Euroopan unionin, Yhdysvaltain ja muiden maiden kanssa, esimerkiksi Kiinian, Intian, Etelä-Afrikan, Persianlahden main, Brasilian ja Venäjän välillä. Ja tällainen mielipiteen vaihto voisi johtaa erilaisten skenaarioiden arviointiin maailmanlaajuisen hallinnon kehittämistä varten tulevaisuudessa. Euroopan unioni on ollut mukana tässä hankkeessa aivan alusta asti äh, kollegamme James Ellisin kautta, joka on tällä paikalla. Hän on ehdottanut tätä yhteistä hanketta ja hän on tehnyt työtä, jotta äh, se äh, konkreettisesti onnistuisi. Kiitän häntä henkilökohtaisesti ja kaikkien nimissä esityslistan mukaisesti eh, toimin niin, että annan puheenvuoron ensin Matthew Burrowsille ja sen jälkeen Giovanni Kreville ja eh, sitten eh, kollega Elissille, jos hän haluaa puheenvuoron. Ja sen jälkeen meillä on mahdollisuus kysymyksille ja vastauksille ja kollegojen kommenteille. Olkaa hyvä. Thank you very much and, and thank you for... Paljon kiitoksia ja kiitos, että kutsuitte minut puhumaan raportista, joka on tehty National Intelligence Councilin ja EUn turvallisuustutkimusten instituutin kanssa. Minä tulen edellä mainitusta. Haluaisin puhua vähän aikaa raportin taustasta ja sitten äh, tota, isolla sudilla piirrettynä joitakin johtopäätöksiä. Sen jälkeen Giovanni voi uppoutua joihinkin yksityiskohtiin ennen kuin keskustelemme siitä. Tausta on se, National Intelligence Council, kansallinen tiedusteluneuvosto Yhdysvalloissa, josta minä tulen, laatii joka neljäs vuosi globaalin trendejä koskevan Raporttina katsoo 25 vuotta eteenpäin. Edelleen julkaistiin marraskuussa 2008 ja me itse asiassa esittelimme sen Euroopan parlamentissa joulu-tammikuussa julkaisun jälkeen. Julkaisun idea on auttaa aina uutta virkaan astuvaa Yhdysvaltojen hallintoa ajatella ajattelemaan eteenpäin noin 15-25 vuotta ja sitten näin ottaa strategian laadintaa ei ainoastaan pitkällä aikavälillä, vaan myös keski- pitkällä aikavälillä. Yksi raporttimme johtopäätöksistä on, että meillä on hallinta vaje seuraavan parin vuosikymmenen ajan. Siihen on useampi syy. En käy syihin mitenkään syvällisesti selvää oli, että hallinta on kysymys, jonka ymmärtämiseen piti panostaa enemmän. Ja täytyy myös miettiä, mitä keinoja olisi muuttaa hallintavaje. Giovanni voi puhua sitten enemmän. Hänen organisaationsa tekee myös pitkän aikavälin tutkimuksia ja heillä oli samanlaisia johtopäätöksiä. Minusta oli ihan järkevää, että Yhdysvallat ja EU otetaan huomioon roolimme äh, globaalin hallinnan instituutioiden pyörittäjinä – miettisimme sitten yhdessä, minkälaisia muutoksia vaadittaisiin ja minkälaisia seuraamuksia tästä mainitusta vajeesta olisi. Ja näin yhdistettyämme resursseja. Päätimme projektista. Kuten puheenjohtaja mainitsi, me vierailemme jokaisessa merkittävässä maailman valtakeskuksessa ymmärtääksemme, miten he pohtivat hallintakysymyksiä, governance-kysymyksiä, ymmärtääksemme minkälaisia trendejä asian puitteilla he hahmottavat. Ja mitä ajatuksen tulee, me, meidän otsikkemme on globaali hallita kriittisellä hetkellä. Ja kuten aikaisemminkin, totesimme useammasta syystä, globaalit ja jopa alueellisetkin instituutiot ovat riittämättömiä vastaamaan tulevaisuuden trendeihin. Tällä johtopäätöksellä on kaksi pääsyytä. Ensinnäkin vastaiset haasteet. Hallintajärjestelmä on ollut melko menestyksekäksi viimeiset 45 vuotta, mutta tulevaisuuden haasteet – sitä me perehdyimme useampaan raportin puitteissa. haasteita, jotka liittyvät resursseihin, veteen, ruokaan, energiaan, konflikteihin, maihin, jotka ovat jälkijunassa, maihin, jotka eivät kasva yhtä nopeasti kuin muu maailma, ja kysymyksiin, jotka ovat horisontissa – kysymyksiin, jotka nähdäksemme ovat lisääntyviä huolenaiheita, kuten muuttoliike, bioteknologian vallankumous ja eri hallintainstituutiot ovat eri keinoin pyrkineet ratkaisemaan näitä haasteita, mutta ei kovin menestyksekkäästi. Tarvittiin laajemmat puitteet. Eli tässä on yksi kysymyskokonaisuus. Ja tämä kysymyksen asettelu on tulosta sitä, että olemme viime aikoina tarkastelleet globalisaatiota ja lisääntyvää keskinäistä riippuvuutta, joka on suurelta osin hyvin myönteistä tuloksiltaan. Se näkyy maailman lisääntyvässä vauraudessa, mutta Kuten juuri kuvasin, keskinäistä riippuvuudesta seuraa erilaisia kysymyksiä, joita juuri kuvasin, ja tämän riippuvuuden vuoksi tarvitaan enemmän globaaleja ponnisteluja. Tämän kysymyksen asettelun lisäksi käsittelemme myös maailman lisääntyvää monipolaarisuutta, moninapaisuutta. Ja no, tulokset ovat hyvin valaisevia. Kuten puheenjohtaja mainitsi, Kävimme useammassa maassa vierailulla, en käsittele tätä yksityiskohtaisesti, mutta me saimme tällaisia Tokio-kuvia globaalista hallinnasta. Mutta globaali järjestelmä nähtiin viritellyksi vuoden 1945 jälkeistä tilaa ajatellen. Siinä ei otettu huomioon uusien valtioiden nousua. Vierokohteissa ei ollut uusia ideoita kansainvälisen järjestyksen organisoimiseksi. YK miellettiin erityisesti legitiimiksi instituutioksi, mutta koettiin, että jollei suuria uudistuksia tehdä, nykyjärjestelmä menettäisi legitimiteettiä. Ja enemmän kuin läntisessä ajattelussa siellä ajateltiin muuta kuin läntistä legitimiteettiä. Lännessä on ajateltu tehokkuutta, tuloksellisuutta ja ajateltu, että se on pääkriteeri. Meidän matkojen pohjalta vaadittiin enemmän legitimiteettiä. Kuten mainitsin, kyseessä ovat nousevat valtiot, useimmat ovat vielä köyhiä, vaikka Kiina on toiseksi suurin taloudellinen valta. Se on valtava globaali vaikutus, mutta niiden näkemys, näkökulma on vielä maan, joka on voimakkaasti nousussa ja jossa suurin osa väestöstä on vielä jättämässä köyhyyttä taakseen. Ne katsovat enemmän sisäänpäin samanaikaisesti. Ne etsivät, hakevat suurempia muutoksia – globaalin hallinnan instituutioihin. Oletan, että kuten raportissa sanoimme, globaalin hallinnan aloitteet tulevat lännestä lähiaikoina, ja tavallaan meillä on mahdollisuus ajatella, miten muuttaisimme globaalia hallintaa. Mutta jos sitä emme tee, koemme käyttää kansainvälinen järjestelmää. Sen alta vedetään matto pois. Meillä oli neljä skenaariota, jotka hahmottelimme. Ensimmäinen on tämä nykytrendi. Rämmitään eteenpäin. Se on todennäköisin, mutta se ei ole kestävä. Ottaen huomioon kriisit, jotka koskettavat joitakin niitä kysymyksiä, joita raportissa käsittelemme Toinen yhtä todennäköinen ja ymmärrettävä vaihtoehto on pirstoutuminen. Ja sitäkin näemme rahoituskriisin jälkimaailmassa. Globalisaatio hidastuu, alueellisuus lisääntyy. Tämä ei ole välttämättä pitkällä aikavälillä hyvä merkki. Se voi viedä pohjaa pois kansainväliseltä järjestelmältä. Ja sitten oli myönteinen vaihtoehto, tällainen konsertointi, yhteensovittaminen. Tämä vaikutti epätodennäköiseltä, ellei syntyisi valtavaa kriisiä, joka laukaisisi yhteistyöprosessin ja saisi aikaan ymmärryksen, että kaikkien täytyy vetää yhtä köyttä, muuten maailma hajoaisi. Ja lopullinen vaihtoehto oli konflikti ei pidä torjua sitä ensikädeltä. Se vaikuttaa hyvin epätodennäköisellä tällä hetkellä, mutta globalisaatiotrendit trendit ovat aikaisemminkin johtaneet epäonnistumiseen, eikä ole mahdotonta ajatella, että sellainen lopputulos syntyisi tälläkin kaudella, vaikka se on ollut kaiken kaikkiaan erittäin myönteinen ihmiskunnan historiassa. Jätän tämän tähän ja Giovanni kanssa sitten yhteiskohtiin. Thank you, Mr. Chairman. Um, thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta. Ne On ilo olla täällä ja kertoa vähän tarkemmin tästä näistä raporttimme tuloksista. Haluaisin kuitenkin astua askeleen vielä taaksepäin ja Ähm, puhua siitä asiakirjasta, joka on ollut e- ennemminkin tätä edeltävä asiakirja, uusi maailmanlaajuinen palapeli 2. 2025. Se julkaistiin 2006 ja se on vielä, löytyy vieläkin netistä ja se on yhäkin mm, ihan ajankohtainen asiakirja monella tapaa, koska tuon tutkimuksen lopputulos oli se, että ö, ottaen huomioon historialliset trendit, Euroopan integraation maailmanlaajuinen vaikutus tulee olemaan suurempi ja se tulee, globaali vaikutus tulee olemaan suurempi maailman eh, unionin kehitykseen. Ja koska meillä on hyvin paljon voimia, jotka uudelleen muokkaavat kansainvälistä järjestelmää. Euroopan unionilla kokonaisuudessaan on vaihtoehto joko eh, hyväksyä eh, muutos, olla muutoksen kohde tai olla mukana muutoksessa, olla toimija siinä. Ja tämä peruslöytö, mm, tämä toiminnan tavoite, joka löydettiin vuonna 2006, on vahvistunut viime vuosina. Tietenkin kansainvälisellä ja maailmanlaajuisella tasolla on mietittävä, mitkä ovat omat edut ja tavoitteet. Yksi Euroopan unionin päätavoitteista on tehokkaiden monikeskisten järjestelmien ja toimielinten luominen, jotka voivat luoda vastavuoroisuutta kansainvälisesti. Ja tämä oli tutkimuslaitoksemme tavoite kumppaneidemme kanssa Yhdysvalloissa ja muualla keskittyä maailmanlaajuiseen hallintoon. Maailmanlaajuinen hallinto 2025 on tarkoitus katsoa siinä keskipitkän aikavälin tavoitteita ja keskustella kumppaniemme kanssa ympäri maata, millaisia yhteistyön puitteita meillä voi olla. Matt mainitsi, että todennäköisesti ei ole nyt kyse vielä kansainvälisten instituutioiden täydestä uudistamisesta. Lähtökohdat ovat kovin erilaiset, on erilaisia prioriteetteita, teettejä vaikkakin yhteisiä haasteita, ilmastonmuutos, äh, hauraat valtiot ja niin poispäin, mutta eh, erilaisia prioriteetteja ja erilainen näkemys näiden eh, instituutioiden legitiimiydestä, joten ehkä vielä ei ole mm, poliittista mahdollisuutta mm, moninkeskeisten rakenteiden valtaisalle uudistukselle, mutta voisimme näistä keskustelusta ottaa eh, muutamia mielenkiintoisia kysymyksiä esiin, jotka käsittelevät maailmanlaajuisen hallinnon tulevaa kehitystä. Kolme asiaa ihan nopeasti. Ensinnäkin maailmanlaajuisessa hallinnossa on syntymässä epämuodollisia huippukokouksia, kokoontumia, er-, erilaisia G-huippukokouksia. G20 on ehkä niistä tunnetoin meidän täytyy muistaa, että useat maat ovat ryhtyneet yhdistymään eri aiheiden ympärille, esimerkiksi ilmastonmuutos, kysymyksessä oli BRIC-maat, jotka käsittelivät talouskysymyksiä. Sitten meillä on IPSA ja niin poispäin. Niin nyt kun nämä nousevat vallat ovat hiukan mustasukkaisia suverenisuudestaan, eivätkä ole kovinkaan innoissaan ryhtymässä sitoviin sopimukseen, niin tällaiset epämuodolliset ryhmittyvät mahdollistavat kansainvälisten poliitikkojen jonkinasteisen koordinoidin hankalissa tilanteissa, kuten esimerkiksi nyt talous- ja rahoituskriisin aikana. Joten tämä on eräänlainen hallintomalli, joka toimii varsin hyvin tässä vaiheessa ja varmaankin seuraavien vuosien aikana. Tietenkin kumppaniemme puolella on jonkin verran ambivalenssia sen suhteen, kuinka kestäviä tällaiset muodot ovat. Jotkut odotukset liittyen tuleviin 20 huippukokouksiin niitä kyseenalaistetaan. Jotkut kyseenalaistavat sitä, voiko se mennä pidemmälle kuin maailmanlaajuisen kriisin torjumisessa, jos oli varsin menestyksekäs muutama vuosi sitten. Legitiimeyteenkin liittyy kysymyksiä e, e, ei ainoastaan mitä tulee jäsenyyteen, joka useat kyseenalaistavat, vaan myöskin ne prioriteetit, jotka G20 on nostanut agendalleen, jota pidetään kovin länsimaalaisina. Mm ja puhutaan myöskin siitä, että tämä talouskriisi olisi Pohjois-Atlantin talouskriisi eikä niinkään maailmanlaajuinen, mutta tämä on eri kysymys. Mutta tällainen tapa ryhmittyä eri aihealueiden ympärille, jossa yritetään löytää ratkaisuja yhteisiin ongelmiin, niin tämän tyyppistä kehitystä tulee tapahtumaan enemmän tulevaisuudessa. Toinen asia, jonka äh, löysimme, oli se, että äh, on halua äh, laajempaan alueelliseen yhteistyöhön tärkeillä maailmanlaajuisilla alueilla. Yksi niistä on Kaakkois-Aasia, mutta myöskin Etelä-Amerikassa ja Afrikassa on tällaisia pyrintöjä. On selvää, että meillä ei ole ihan selkeää tietä edessämme, ei alueellinen integraatio tulee laajentumaan ja syventymään aivan helposti tulevina vuosina. Kyllä siinä tulee olemaan ongelmia, mutta kuitenkin on tekijöitä, jotka vievät meitä suurempaa alueellista vuoropuhelua kohti. alueellisella tasalla tällainen e, luottamus omaan itseensä e, on vahvistunut, e, jos monenkeskiset instituutiot eivät ole pystyneet tätä torjumaan, niin sen täytyy, meidän täytyy pystyä siihen paremmin tulevaisuudessa. Meidän täytyy paremmin yhdistyä myös alueellisiin markkinoihin. Sitten Tällä on tietenkin vaikutusta myös alueelliselle tasolle, jos on kyse maista kuten Kiinasta ja Brasiliasta, niin ne kyllä määräävät alueellisen vuoropuhelun suunnan. Ja jälleen kerran tämä kuva on hyvin monimutkainen ja ristiriitainen mutta eh, näyttää siltä, että halutaan investoida eh, alueellisen vuoropuhelun muotoihin, jotta tällä tavoin nämä maat voivat eh, kanavoida kasvavan valtansa mm, vähemmän konflikteja tuovalla tavalla. Ja monet toimijat haluavat enemmän alueellista yhteistyötä. Japani on yksi niistä, se kääntyy länteä kohti, kohti Aasian mannerta ja katsoa, miten se voi toimia tämän nousevan naapurivaltansa kanssa. Nyt jätän tämän toisen kysymyksen ja menen tähän kolmanteen Eh, edistyksen ja innovaation alueeseen, jota halusimme korostaa. Eh, se on nimittäin eh, ei-valtiolliset toimijat. Tässä on kyse liikeyhteisöistä, kansalaisjärjestöistä, kansalaisyhteiskunnasta ja tiedemaailmasta uskomme, että näiden ei-valtiollisten toimijoiden rooli tulee olemaan tärkeämpi maailmanlaajuisten haasteiden hallinnassa kuin mitä se on ollut menneisyydessä. Niiden rooli kasvaa, kun määritellään prioriteetteja. Tästä on ollut jo esimerkkejä ja myöskin kun on kyse ratkaisujen täytäntöönpanosta jos ajatellaan, kuinka eh, monimutkainen tilanne on myöskin tieteellisesti ja kuinka paljon tietoa tarvitaan eh, haasteidemme saavuttaviseksi ilmastonmuutos, terveyskysymykset, bioteknologia, joka on teknologisen edistyksen uusi eturintama, jossa tarvitaan uudenlaista hallintoa. Jos näitä kaikkia kysymyksiä katsotaan, niin asiantuntijayhteisöt ja liikeyhteisöt on otettava mukaan, jotta voidaan määritellä sekä standardit että käytännesäännöt kaikissa näissä kysymyksissä, jossa kansainväliset sopimukset ovat hankalia, mutta pehmeä lainsäädäntö voi tulla apuun. Ja tällä tavoin myös taataan valvontaa ja toimenpideiden yhteensopivuutta kansallisella tasolla. Tietenkin siinä tapauksessa, jos kansainväliset järjestelmät, niin kutsuttu kova lainsäädäntö, jos sitä ei saada aikaiseksi haluaisin päättää puheenvuorossani sanomalla, että nämä ovat kolme edistyksen aihealueita, joita olemme pitäneet äh, lupaavina keskusteluissamme kumppaniemme kanssa. Meidän arviomme on se, että äh, kaikkien näiden aihealueiden kehitys on mielenkiintoista ja tervetullutta, mutta se ei äh, välttämättä korvaa muodollisten monenkeskisten instituutioiden uudistusta alkaen YKsta. Sitä tarvitaan jossain vaiheessa. Ähm, Matt puhui siitä, että kuinka pitkään voidaan jatkaa tätä rämpimistä. Tiettyyn pisteeseen asti se onnistuu mutta kun uusia kriisejä tulee, esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksina, niin me tarvitsemme vahvempia e, instituutioita, e, jotta meillä on enemmän legitiimiyttä ja e, edustuksellisuutta. Tätä meiltä nousevat vallat odottavat. Kiitoksia. Grazie a voi per eh, gli interessanti interventi e a questo punto chiedo... Kiitoksia näistä puheenvuoroista ja nyt eh, haluan kysyä, kuka haluaa puheenvuoron, mahdollisesti kollega James Ellis. Uh. Kiitos puheenjohtaja, hyvää päivää. Haluaisin tehdä kolme lyhyttä huomiota. Haluaisin osoittaa kiitollisuuttani kahdelle asiakirjan laatijalle. He ovat tehneet todellakin loistavaa työtä. He ovat luettavassa muodossa työstäneet näitä haasteita. Ja, ja tässä on myös päädytty johtopäätöksiin, joita ei yleensä nähdä esimerkiksi EUn ja USAn välisissä suhteissa. Eli tässä voidaan suodattaa tietoa, sitä voidaan sitten analysoida ja totta kai pitää sitten pohtia, mitä sillä tiedolla tehdään. Tämä on ensimmäinen kerta, kun National Intelligence Council on tehnyt tällaisen asiakirjan, joka ei koske USAta ainoastaan. Ja oli mielenkiintoista nähdä, kuin Kiinassa, Japanissa tai Intiassa. Kukaan ei oikeastaan kysynyt, mitä EU ja USA tekevät yhdessä paneelissa, vaan no, kysyttiin, että miksi nyt kesti niin kauan, että tähän päästiin. Ei oikeastaan ole kysymys siitä, että ennustetaan tulevaisuutta, identifioidaan pitkän aikavälin trendit, puhutaan mahdollisista tuloksista ja sitten politiikkaa voidaan sopeuttaa ja sitten voidaan ehkä välttää ne tulokset, joita voidaan ennustaa pitkällä aikavälillä. Ja jos nyt tarkastellaan taloudellisesta riippuvuutta tai ehkä kaiken tärkein kysymys miten tämä toive lisääntyvälle yhteistyölle niin, no oikeastaan miten sitten vältetään tätä yhteistyötä, mikä olisi tarpeellista? No, tässä on oikeastaan kolme johtopäätöstä. Maailmasta tulee moninapaisempi ja sitten tulee näitä ei-valtion toimijoita. Mitä tulee Euroopan ulkosuhdehallintoon, niin me tarvitsemme jotain samantyyppistä kuin National Intelligence Council, jotta me voimme Atlantin tällä puolella nähdä, mitkä nämä pitkäaikavälin trendit ovat, jotta me sitten voimme pohjata politiikkamme niihin. Eikä sitä tarvitse tehdä hätäratkaisuja ja todeta, että määrärahoja ei ole saatavilla. Tämä on varmasti herätys EUn ja USAn välisille suhteille. Me olemme puhuneet myös NATO-huippukokouksesta, joka on ensi kuussa Portugalissa. Tähän on olemassa strateginen konsepti. Meillä on myös EU:ssa tällainen konsepti 2020, mutta EUn ja USAn välisissä suhteessa ei ole tällaista strategiaa. Ja kyllä meidänkin vuoropuhelulla tällainen pitäisi olla. ja valtava esityslista taloudellisia ja poliittisia kysymyksiä. Niin, täällä ei nyt kovin paljon ihmisiä ole paikalla, mutta ehkä tätä voitaisiin myös käsitellä puheenjohtajassa. Tästä voitaisiin tehdä oma-aloite mietintö, koska tähän liittyy hyvin paljon erilaisia kysymyksiä, jotka koskettavat meidän valiokuntaamme. Ja tämä varmasti olisi hyödyllistä. Ja tätä kautta voisimme viedä sanomaa eteenpäin lainsäätäjille esimerkiksi. Kiitos. Bene, a questo punto mm, la parola collega... Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron edustaja Atkinsille. Thank you very much. Puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Olen jossakin suhteessa pettynyt, että täällä ei ole enempää kollegoita arvostamassa tätä substanssia. Minulla ei ole ollut mahdollisuutta lukea tätä asiakirjaa vielä, vaikka teidän kollegani James Ellisin toimista paljon. En että tiedän, että tässä on paljon älyllistä sitoutumista mukana. Sen sijaan olen lukenut tämän äh, yhteenvedon ja kuunnellut nämä puheenvuorot. Ja meillä on pari lyhyitä johtopäätöstä, ehkä niin hyvin perusteltua, mutta kuitenkin hyviä lähtökohtia. Jos hyväksyy argumenttina, pessimistinä, puhuen, mikä on optimistina, jos hyväksyn sen, että EUn paino maailmassa ei ole niin suuri kuin haluaisimme. Ajatellaanpa sen painoa Yhdysvalloissa, lähi tai kaukoidassakään. Pitkälti siksi, että me emme itse pääse sopimukseen siitä, pitäisikö meillä olla selkeä identiteetti ja päämäärät vai verrattuna kansallisten valtioiden päämäärä. Jos me hyväksymme, että EU e on hampaataan ja neuvottelut kansainvälisissä organisaatioissa, kuten maailman kauppajärjestöt ovat jumissa ja meillä kaikenlaisia ongelmia, kuten fundamentalistit ja resurssiongelmat ja nämä monenvaihteet ympäristöliikkeet. Ja paljon ongelmia ei ollenkaan tartuta niin tämä raportti yhteenvetona esittää saman johtopäätöksen. Joten kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Mitä teemme seuraavaksi? Il collega Siviec, prego la parola. Kollega Siviec, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Państwo narzekacie, że jest mało posłów. Kiitoksia me olemme valittaneet, että täällä ei ole kovinkaan paljon jäseniä paikalla. Minun mielestäni tämä on hyvä asia, koska täällä on paikalla vain ne, jotka ovat todella kiinnostuneita. Toivottavasti meillä on nyt sitten enemmän laatua kuin määrää. En äh, ole häpeissäni siitä, että täällä on näin vähän ihmisiä. Kun sanotaan, että mm, tämä asia käsitellään kello yhdeksältä, niin kyllä silloin tiedetään, että kuinka paljon ihmisiä täällä on paikalla mielestäni on sillä syynsä, että tämä käsitellään näin aikaisin. Se on ikään kuin älyllinen esipuhe työllemme tälle päivälle. Olen pahoillani siitä, että se mitä minä aion sanoa on varsin yleistä ja perustuu enemmänkin intuitiooni ja siihen mitä sanoitte kuin mitä on paperilla. Minä nyt vasta vilkaisin sen läpi. Minun mielestäni tämä on mielenkiintoinen raportti, koska lopuksi jää oikeastaan epäilyjä käteen. On paljon raportteja, jotka kertovat, mik, mikä tilanne on ja mikä tilanne tulee olemaan ja ollaan aika varmoja siitä, mutta tässä on paljon epäilyksiä, paljon kysymyksiä, ja ei ole vastauksia. Minä todella pidän tällaisesta argumentoinnista, koska on satoja sivuja ja tässä pyst- näillä sivuilla pystyy näkemään, kuinka monenkeskistä politiikkaa on tänä päivänä. On hyvin vaikea sanoa, mitkä tekijät ovat määrääviä. Ja sitten sanotte, että valtion ulkopuoliset toimijat lisäävät vaikutusvaltaansa, muun muassa kansalaisyhteiskunta, liikeyhteisöt. Ja tämä osoittaa, että me olemme vasta siinä vaiheessa, että määrittelemme uusia ilmiöitä, mutta emme tiedä vielä mihin suuntaan nämä trendit vievät. Siksipä jos emme tee lisää työtä tämän raportin pohjalta, jäämme tyytymättömäksi, koska kyllä on äh, tarpeen esittää nämä kysymykset, mutta sitten meidän täytyisi yrittää löytää vastaukset ja meidän pitäisi mielestäni yrittää löytää vastaukset näihin kysymyksiin. Haluaisin kysyä teiltä kolme äh, asiaa. Pyytäisin, että yritätte vastata niihin täydellisesti äh, voitte tehdä sen kirjallisestikin, mutta on parempi, että teette sen täällä. Onko teidän mielestänne maailmanlaajuinen hallintajärjestelmä ensinnäkin tehoton? Jos se on tehoton, niin se pitää sanoa julkisesti. Minä olen ollut pitkään politiikassa ja on ollut paljon aloitteita YK uudistamiseksi. Minä pidän tästä keskustelua, tiedä, mihin se päätyy. Sitten toinen kysymys on sanottu jonkun verran teknologiasta. Alustuspuheenvuorossa ne mainitte bioteknologiaa, mutta ette maininnut internettiä. Ettekö ole sitä mieltä, että internetillä voisi olla valtaisa vaikutus kehitykseen rajat ylittävästi? Ja sitten olette noin lempeästi sanoneet, että aseelliset konfliktit ovat mahdollisia, mutta terroristiuhillahan on oikeastaan valtaisa vaikutus ihmisten käyttäytymiseen, tapaan millä ihmiset matkustavat myöskin psykologiaan, joten kysymykseni on seuraava. Jos sotilaallinen konflikti on mahdollinen, niin millaisesta konfliktista silloin on mielestänne kyse? Kiitoksia. Kiitoksia. Ehkä on tarpeen korostaa, että tämä kokous päätettiin pitää kello yhdeksän johtuen siitä, että herra Burrowsin täytyy puolen päivän koneella palata Yhdysvaltoihin, joten sen takia tämä tapaaminen järjettiin näin aikaisin. Ja sitten kollega Severin. Uh, yes, well, uh, um, I, I have to apologize that I... Minun täytyy pyytää anteeksi että tulin hieman myöhässä. Eli en kuullut johdantoa, mutta kuitenkin halusin puhua, koska minä todellakin uskon, että tämä aihe on todella tärkeä ja uskon, että tämä asiakirja, minkä olemme saaneet, on todellakin laadukas. Mielestäni meidän täytyisi järjestää myös muita tapaamisia, jotta voisimme hieman syvällisemmin tarkastella näitä kysymyksiä ja jotta me voisimme keskittyä paremmin yksittäisiin aiheisiin ja hieman laajentaa niitä. Minulla on muutama huomio, ne ovat seuraavanlaisia. Jos puhumme maailmanlaajuisesta hallinnosta, niin olemme kaikki sitä mieltä, että se on tärkeää. Meidän täytyy pohtia, mistä me aloitamme ja mihin me haluamme päästä, koska mielestäni tähän liittyy kaksi kysymystä. Voisimmeko muotoilla maailmasta sellaiseen kuin haluamme vai pitäisikö meidän muotoilla sitä sellaisena kuin se on, koska meillä on siis todellisuus täällä maailmassa, meidän täytyy elää sen kanssa, mutta samanaikaisesti, en tiedä mitä te ajattelette tästä, meidän täytyy myös muuttaa tätä todellisuutta, jotta me voimme järjestää sitä eri tavalla. Eli tästä näkökulmasta, kun puhumme EUsta, niin kun puhutaan suurista pelaajista, No, mielestäni EU on kasvava maailmanlaajuinen pelaaja, mutta jos puhutaan näistä suurista pelaajista, niin minä uskon, että Euroopan unionilla on suurin muutospotentiaali ja Euroopan unionin muutoksella on suurin potentiaali vaikuttaa maailman järjestykseen ja myös maailmanlaajuisen hallinnon tulevaisuuteen. Ehkä minä olen väärässä, mutta en usko, että Kiina esimerkiksi voisi muuttua ja sillä olisi samanlaisia seurauksia maailmanlaajuisesti. Enkä usko, että USAlla on kapasiteettia muuttua niin, että sillä olisi sama vaikutus maailmanlaajuiseen järjestykseen. Mutta jos EUssa olisimme enemmän yhdistyneitä, niin silloin uskon, että me voisimme muuttaa aika paljon maailmanlaajuisessa yhteydessä. Ja meidän täytyisi myös määritellä. Niin te puhutte siis tästä monenkeskeisyydestä, moninapaisuudesta. Miten nämä voitaisiin määritellä? Puhukaan tästä pyramideista vai puhutaanko verkostoista, eri verkostoista? Toinen huomio. Ja naapuruuskysymys on aika vaikea, kun tiedämme, mitkä keskukset ovat, niin me totta kai tiedämme myös naapurit ja puhumme esimerkiksi EUn ja Venäjän välisistä suhteista, ikään kuin Itä-Euroopasta puhutaan, mutta sitten on myös Afrikka äh, tai latinalainen Amerikka, äh, USA ja EUn e- e- e välinen. Mutta miten tämä kysymys ja kilpailu sitten näiden maiden välillä ja miten ne vaikuttavat sitten maailmanlaajuiseen hallintoon. Uskon, että tähän maailmanlaajuisen hallintoon pitäisi ottaa myös mukaan läheisyysperiaatteen mekanismi, koska tässähän jaetaan vastuuta, jos tässä nyt ei puhuta ainoastaan vastapuolista, jotka ikään kuin tasapainottavat automaattisesti toisiaan. Miten tähän läheisyysperiaatteeseen päästään ja miten moninapaisessa maailmassa voidaan päästä tähän ähm, tasapainoon? Nämä ovat haasteita, eikä nyt välttämättä kysymyksiä, mutta minä halusin ottaa nämä asiat esille, koska se kysymys, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin se on aika suuri kysymys. Se vuole intervenire. Edustaja Kacin, teillä on puheenvuoro. Ente. Ehm, tudi sam bi želel pohvaliti gradivo, ki smo ga... Haluaisin kiittää myös tästä aineistosta, joka saimme. Ja myöskin tästä yhteenvedosta. Kaikki tämä on hyvä. Koen kuitenkin, että tässä on syntyviä dilemmoja. EU-ssa me tiedämme, että olemme keskinäisesti ripavaisia. Meidän täytyy olla solidaarisia toisillemme ja maan osalle. Tiedämme myös, että EU pitäisi olla roolimalli muille. Siksi haluaisin tietää, miten amerikkalaiset mieltävät nämä haasteet. Haluaisin tietää, miten Yhdysvallat voi toimia roolimallina maailmalle kun puhutaan haasteiden hallinnasta. Kiinnittäisin huomiota nykyiseen talous- ja rahoituskriisiin. Tämä kriisi on iskenyt koko maailman kehoon. Nyt me emme pelkää terrorismia, vaan sitä, että menetämme työpaikkaamme. Tätä pelkää aktiivinen väestö ja eläkeläiset pelkäävät Tulevatko eläkkeet tulevaisuudessa maksetuksi? Euroopassa käydään tällä hetkellä protesteja. Ja ne selkeästi kertovat maan osamme peloista. Me tiedämme kriisin syyt, vuosikymmeniä valtavia vajeita Yhdysvaltojen budjetissa, jota katsottiin sillä, että aasialaiset ostivat Yhdysvaltojen varo- varoja. Miten Yhdysvallat voi toimia roolimallina? Mitä me voimme oppia Yhdysvalloista? Mitä voimme löytää vastauksia? Vorrei aggiungere una domanda. Minä haluaisin lisätä yhden kysymyksen. Maailmanlaajuinen hallinto on erittäin tärkeä kysymys kansainvälisesti ja se siis vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. kun on kyse monimutkaisista kysymyksistä, kuten vedenhallintaa, maahanmuutto, erilaiset konfliktit, niin toisaalta on suurilla mailla strategisia kansallisia tavoitteita, kuten esimerkiksi Kiinalla. Se toimii tällä hetkellä hyvin aktiivisesti eri maissa, erityisesti Afrikassa, luonnonvarojen hankkimiseksi, jotka ovat strategisia sen kehitykselle. Joten mitä vaikeuksia meillä on edessämme, jotta voitaisiin yhdistää kansallinen hallinto ja siis maailmanlaajuinen hallinto ja mm, kansallinen egoismi, jos sitä näin voisi kutsua, erityisesti kun on kyse esimerkiksi energiasta. Ja sitten toinen kysymys. Siinä vaiheessa, kun halutaan ää, käyttää erilaisia kehityksen malleja köyhemmissä mm, kehitysmaissa, niin oletteko löytäneet, että onko vaikeuksia löytää jonkinlaista hallintomallia alueellisella tasolla, jonka avulla voidaan saada aikaan tehokasta toimintaa. Me tiedämme usein, että kehitysyhteistyöhankkeet eivät ole hyödyllisiä paikallisväestölle, koska puuttuu erilaisia infrastruktuureja, jotka tekevät näistä toimenpiteistä tehottomia. Kiitoksia. Thank you. Kiitos puheenjohtajalle ja myös jäsenille kysymyksistä. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita me myös käsittelemme, kun työstimme tätä raporttia. Yksi avainkysymys, jota haluaisin painottaa, on tämä raportti, kuten muutkin, jota me olemme tehneet globaaleista kysymyksistä, on pyrkimys saada prosessi käyntiin. Tämä ei ole siis mikään lopullinen raportti ja siinä ei anneta varmaankaan niin paljon vastauksia kuin te toivoisitte. Ja totta kai tulevaisuus on hyvin epävarmaa ja sen me olemme toistaneet yhä uudestaan. Mutta toivottavasti tämä raportti johtaa keskusteluihin ja myös toimiin yksi suurimmista tavoitteista tässä on, että USA ja EU toimivat yhteistyöstä, mitä analyysiin ja politiikkaan tulee, että ne pohtisivat seuraavia askeleita. Ja toivottavasti tässä asiakirjassa otetaan tarpeeksi asioita ja haasteita esille, että siinä myös valotetaan tulevia haasteita, jotta molemmat osapuolet sitten ryhtyisivät pohtimaan ja kehittämään prosessia, jonka avulla sitten voidaan tehdä tarvittavia muutoksia maailmanlaajuiseen hallintoon. Haluaisin tässä nyt vielä puhua hieman kannoistamme, mitä teknologiaan tulee. Olen tyytyväinen, että Yksi teistä otti tämän esille. Täällä puhutaan siis bioteknologiasta, mutta myös internet on otettu huomioon. Ja tärkeää tässä yhteydessä on se, että riippuen siitä, miten me tarkastelemme kansainvälistä järjestelmää ja miten uskomme sen toimivan tulevaisuudessa, niin internetin avulla helpotetaan kansalaisyhteiskunnan toimia. Niin kuin Giovannikin esityksessään sanoi, niin kansalaisyhteiskunta ympäri maailman ja suhteet niiden välillä. Kaikki tämä siis ei toimisi ilman internettiä. Ja yhä enemmän ihmisiä voivat käyttää internettiä myös nyt kehittyvissä maissa tietysti vielä puutoksia on. Ja tietysti IT-vallankumouksen myötä varmasti muutos tulee Eh, muuttumaan, mutta teknologia on varmasti yksi avainkysymys. Kun puhumme edistysaskeleista, tässä olette aivan oikeassa. Ja se, miten me uskomme, että hallintojärjestelmä etenee, niin mitä muodollisiin instituutioihin tulee, niitä täytyy uudistaa mutta nämä muut avainkysymykset, alueelliset järjestöt, kansalaisyhteiskunta, niin niillä ei tulevaisuudessa tule olevan kovin tärkeää roolia. Kun otetaan järjestelmän monimuotoisuus huomioon, niin nämä epäviralliset rakenteet voidaan jättää myös ulkopuolelle ja tämä on ehkä yksi suurimmista haasteista. Brasilia, Venäjä, India, Kiina, ne ovat tärkeässä asemassa, mutta sitten 15 vuoden kuluttua tulee myös maat kuten Indonesia, Meksiko, Nigeria, Kolumbia ja niin edelleen. ja tätä kautta maailmanlaisen järjestelmän toimiminen on hyvin vaikeaa. Ja jotta tämä mm, moninapainen maailma voi toimia, niin tarvitaan hyvin paljon epävirallisia rakenteita, jotka tukevat virallisia instituutioita, joilla on siis legitimiteetti esimerkiksi kun puhutaan interventioista. Tarvitaan todellakin näitä epävirallisia ryhmittymiä, alueellisia järjestöjä, jotka sitten saavat tämän järjestelmän toimimaan. Giovanni, olisiko sinulla vielä jotain? Well, thank you very much. Paljon kiitoksia näistä monista hyvistä kysymyksistä niihin vastaamiseksi, syvällisesti vastaamiseksi ei ole aikaa. Ei niin paljon kuin pitäisi. Mitä tulee kysymykseen siitä, mitä teemme seuraavaksi? Mm. Ja tämähän liittyy arvion globaalista hallinnasta, onko se tehokasta vai ei. Tällä hetkellä globaalien hallintamekanismien tehokkuus on todennäköisesti kokonaisuudessa viime vuosikymmenenä heikentynyt koska haasteiden tyyppi on muuttunut ja koska haasteet ovat liittyneet toisiinsa, mikä haastaa kansainvälisten instituutioiden toimivallan. Ja kansainvälinen agenda muuttuu monimutkaisemmaksi, kun suurvallat esittävät erilaisia perspektiivejä asioihin, joten että globaalin hallinnan rakenteet kohtaavat suuria haasteita. Mik- mikään perustuslaillinen hetki ei ole nyt koittanut, että mikään tällainen uudestaan on tämmöinen. On sanottu, että tarvitaan vähemmän arkkitehtiä enemmän investoijia globaalisiin suhteisiin, uusia yhteisyrityksiä, uutta panostusta kansainvälisiin suhteisiin, joka tuo vähän esille vähän tätä epämuodollisuutta, tällaisia käytännön innovaatiota, joihin Mats ja minä olemme viitanneet. On jotakin esimerkkejä, hyviä esimerkkejä, myöskin globaalilla terveyden alueella. Kansalaisyhteiskunta, kansainväliset organisaatiot, hyvän tekijät ovat yhdistyneet. ruoka- ja vesiturvallisuuden alueella on aloitteita. On korkean tason poliittisia aloitteita, jotka ovat kuitenkin äh, epämuodollisia aloitteita, aloitteita esimerkiksi ydinaseiden leviämiseen nähden. Meidän täytyy etsiä parhaita käytänteitä ja meidän täytyy parhaamme mukaan luoda yhteyksiä näiden aloitteiden ja muodollisten rakenteiden välillä. Sellaisten rakenteiden, jotka ennen mitä myöhemmin täytyy uudistaa tavalla, jotka lisäävät sekä tehokkuutta että legitimiteettiä että yhteistyön ennustettavuutta. Lyhyesti. Olen samaa mieltä, että EU on joskus se tai joskus äh, aika viivyttelevänä, ehkäpä äh, alamäessä olevana valtavana. Sillä on potentiaali olla pysyvä ja myöskin nouseva valta. Jonkinlainen ratkaisu voisi tarjota ratkaisun kansainväliseen, kansainvälisten neuvotteluiden ääreen kokemusta. Tämä on validi pointti, jonka monet ovat todenneet. Samoin kuin on todettu, että sisäisen poliittisen kohesion puute. Esimerkiksi euron poliittisen kriisin aikana EUn kyky tukea omaa arvokasta malliaan vaikutti E, epäuskottavalta. Eli meillä on kiinnostavia reseptejä. Kööpenhaminaan on myöskin hyvin kiinnostava esimerkki, josta voitaisiin keskustella. Lopuksi keskustelisin sitä, mitä puheenjohtaja sanoi äsken liittyen erityisesti kehitysmalleihin ja paikalliseen hallintaan. Tämähän on kiinnostavaa, koska koska EU-maiden, EUn ja Yhdysvaltojen ja muiden kumppaneiden kokemukset eivät ole yhteneviä. On, on selvitettävä, minkälaisia näkemyksiä, minkälaista ymmärtämystä eri osapuolilla on, miten nämä näkemykset voisivat konvergoida. Euroopassa me näemme, että hyvä poliittinen hallinta on kestävän kehityksen ja talousen kasvun peruste. Kiinassa meille kerrottiin, että kasvu sinänsä on ennakkoehto poliittiselle vakaudelle ja paremmalle poliittiselle hallinnalle. Näin kannan välillä on tärkeä ero. Haaste on siinä, että löydämme tämän kultaisen keskitien sellaisen, joka takaa vakautta ja joka kiinnostaa kaikkia. Paikallisten yhteisöjen ja talouksien kyky olla yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa kehitysyhteistyössä. Tätä ovat afrikkalaiset kollegat painottaneet sekäli, että on perustava tietovaje. On sekä paikallista että globaalia tietovajetta. Ja näin kokevat afrikkalaiset valtiolliset ja ei-valtiolliset toimivat interventiot, ne tuoksi puuttuu tietoa. Ja mitä tulee ei-valtiollisten toimijoiden rooliin kansainvälisessä yhteistyössä, kiinnostavasti näkyy tämä ei-valtiollisten toimijoiden e-, epätasapaino. Bisnespuolella ja kansalaisyhteiskunnan puolella isommat ovat kansalaisia, ovat osa keskustelua, osa sitä storia, jota joka on länsivetoinen, joka on monissa suhteissa myönteinen, tervetullut monissa maailman osissa, mutta herättää myös kysymyksiä muiden ky- kyvystä ottaa osaa ja kokea asiassa osallisiksi ja omistajiksi. Tämä liittyy poliittisiin järjestelmiin kuin myös muiden maailman osien, erityisesti vähitäkehittyneiden maiden ei-valtiollisten toimijoiden kykyyn verkostoitua kehityskysymysten ympärillä. Kiitos. Please. Olkaa hyvä. Uh, just a short uh, answer to my friend. Kiitoksia. Ihan lyhyt vastaus uh, ystävälleni ja kollegalleni Robert Atkinsille siitä, että mitä seuraavaksi. Jos minä nyt olen ymmärtänyt tämän asiakirjan ja kiinnostuksen Intiassa ja Brasiliassa, Moskovassa ja muualla, ja kun katsotaan pitkän tähtäimen trendejä, niin ensi vuonna joskus tulee olemaan Washingtonissa tapaaminen, jossa käsitellään näitä pitkän tähtäimen tavoitteita. Ja siksi puheenjohtaja meidän täytyy puhua tästä, koska Euroopan unionin pitäisi olla mukana tässä. Tämä on maailmanlaajuinen prosessi, joka käynnistyy, emmekä me voi jäädä sen ulkopuolelle. Kiitoksia hyvät kollegat. Kiitoksia vierailemme herra Barrowsille ja herra Greville. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu ja ehdottaa sihteeristölle, että järjestäisimme toisen äh, tällaisen tapaamisen. Kiitoksia vieraillemme. Teidän puheenvuoronne olivat erittäin hyödyllisiä. <laughs> seguente. Seuraava kohta esityslistalla. Menemme tarkastelemaan tarkistuksia. Peijonin lausuntoon EUn takuun myöntäminen Euroopan investointipankille Euroopan unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeihin liittyvistä lainoista ja takauksista mahdollisesti arvioituvien tappien varalta. Meillä on 60 tarkistusta ja herra Pejonin lausunto on varmastikin tärkeä aihe ja parlamentti päättää siitä yhteispäätösmenettelyssä minä antaisin heti puheenvuoron kollega Pejonille ja sen jälkeen muille kollegoille, jotka haluavat puheenvuoron. President. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme jo vaihtaneet mielipiteitä. Me olemme tehneet älykkästä työtä tunnetuissa aikarajoissa – Ja tässä on nyt tämä tarkistusmäärä, joka mainittiin. Haluaisin lämpimästi kiittää eri ryhmien varjoesittelijöitä ja heidän avustajia, joiden kanssa me on ollut vielä eilen keskusteluja. Ja olemme kyenneet. Tässä on vielä yksi kohta, jota täytyy tarkastella. Kiittää seuraavan Janna Kutaa, herra Lambsdorffia, Hautalaa, joiden kanssa olemme löytäneet olemme onnistuneet rikastamaan tekstiä, mikä on niin hyvä, mutta olemme myöskin onnistuneet laatimaan jokin kompromisseja. Kiitos myös parlamentin hallinnolle, joka on ollut läsnä ja erittäin hyvin käytettävissä. Nämä ovat erittäin hankalia aiheita. Euroopan investointipankki ja komissio ovat olleet myös reaktiivisia, kun heidän asiantuntemusta meidän ehdotuksiin on pyydetty ja esittelen teille tekstin, joka pitäisi tyydyttää eri osapuolet. En nyt puhu mietinnön suurista linjoista. Niistähän on aikaisemmin keskusteltu ihan kohteliaisuudesta sanoisin, että, että, että on tarkistuksia, joita emme kyenneet hyväksymään, koska ne eivät ole tämän mandaatin logiikan mukaisia. Ja, on niitä, jotka vastustivat tätä ilmastonmuutosmandaattia. Oli myös tarkistuksia, jotka muuttavat aika rankasti alueellista tasapainoa, mikä olisi aika vaikeaa, ja jotka olisivat pyrkineet poistamaan tämän alueellisen takuufoorumin. Ja tässä kiitän Ravattalaa hänen ymmärryksestään. Olemme voineet laittaa sivun tarkistuksen, jossa pyrittiin poistamaan investointipankin rahoittamat projektit, jotka loisivat hiilidioksidipäästöjä. Meistä se ei ollut tehokkaalla tavalla realistinen. Ja sitten on Arva Kopan tarkistuksia. Täällä, täällä oli konvergenssia me olemme olleet tästä aika pitkään perillä Rava Hautalan tarkistus liittyen näihin esitakoihin. Tähän liittyy tämä kysymys, johtaako tämä konflikteihin. Puhumme tästä ensimmäisessä mielipiteen vaihtossa. Ja sitten Budeksen tarkistukset yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudesta. Näistä tarkistuksista on keskusteltu ja emme voineet niitä hyväksyä ihan sellaisena Ja joissakin huomisen äänestyksessä on ehkä vähän hankaluuksia. Meillä on viisi kompromissitarkastusta ja kuusi tarkastusta, joita, jotka eivät varmaan heitä hankaluuksia. Ne on myöskin ikään kuin kompromissitarkastuksena muotoiltu. Ja nyt Puhun näistä pääakseleista. Monet tarkistukset pyrkivät lisäämään avoimuutta ja investointipankin ja komission tarjoaman informaation määrää. Tähän liittyy joukko ehdotuksia. Toinen akseli, joka no, ymmärti väärin aluksi, mutta, mutta kaikki mutta nyt se on varmaan samaa mieltä, että tämä liittyy Erva investointipankin ja sitten Merdeen jälleenrakaspankin töiden lähentämiseen. Eli komissiolle jää rooli, joka on enemmän kuin vain projektien validointi. Useinhan nämä portfoliot ovat aika antelioita ja komissio voi puuttua asioihin myös täytäntöönpanovaiheessa vaiheessa ja re, siinä on reservejä, mm, varauksia silloin, kun on ongelmia. Ja sitten pyritään in, luomaan investointipankista riippumaton ää, äh, neuvosto, neuvontava neuvosto. Tämä ei aiheuta merkittäviä ongelmia meille. Ja sitten meidän täytyy käsitellä vielä hankalaa asiaa. Äh, tietty joukko edustajia, en sano ryhmiä, edustajia, jota ymmärrän. Ja ym- tämä on ollut ongelma alusta lähtien. He, heitä arvellut hyväksyttävien maiden lista. Nämä neljä uutta maata. En mainitse niitä maita nyt tässä. Kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen, että tämä on EUlle merkittävä aloite eikä näitä väestöryhmiä saa, niiltä saa viedä EU-rahoitusta ja EU-kykyä auttaa. Varsinkin kun me olemme vahvistaneet näiden investointien puitteita. Ja tässä on myös ristiriita. Minä ymmärrän nämä ihmisoikeusnäkökulmat ja muut, mutta tässä on perustava ristiriita sen, että Euroopan kuin Euroopan parlamentin pääakseli on se, että pyritään suhteellisesti laajentamaan investointipankin interventiokykyä. Pyritään laajentamaan sen mandaattia ja, ja halutaan rahaa. Toinen puoli mietinnöstä menee siihen. Ja sitten jos me veisimme sitä argumenttia, joka mahdollistaisi tämän laajentamisen, niin se olisi pulma. Kaikki varmaan ymmärtävät, että me mitkä ovat ongelmat ja pyrimme tässä päivän mittaan löytämään ratkaisuja, joka tyydyttää kaikkia asettamatta suuriin vaikeuksiin ehdotuksemme koherenssia. Lopetan nyt puheenjohtaja. Halusimme sanoa, että nämä suuret suutaviivat, jotka olemme Afetissa säilyttäneet, Kiitän siitä, että nämä ovat budjettivaliokunnassa tulleet hyväksytyksi Kalfinan hyväksymme. Ja siellä on ne suuret suuntaviivat, joita me ehdotimme keskustelun alussa. Meidän täytyy päättäväisesti olla oppositiossa ja, ja, ja meidän täytyy olla tiukkana, että saadaan muissa instituutioissa muutokset alkamaan. Meillä on kuusi suullista tarkistusta. Se ei helpottaa äänestystä, mutta tähän me päädymme. Ja nyt pyrimme loppupäivän aikana ratkaisemaan tätä ongelmaa ja vähän pohjustin pitempään, mutta... Onnittelut valmistelijalle tästä erinomaisesta esityksestä ja hänen työstään. Ja nyt Varjo esittelijä kollega Lambsdorff. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä hyvästä yhteistyöstä. Kaikki toimi erittäin hyvin. Niin kuin hän sanoi, niin suurissa linjoissa olemme täysin samaa mieltä. Kollegat löytävät joitakin tarkistuksia, jotka vedin takaisin. Kollega Hautala ystävällisesti viittasi tähän. Tässä oli teknisiä ongelmia. No, kuitenkin yksi kohta. Haluaisin nyt kertoa tästä valiokunnalle ja olisin kiitollinen, jos esitellä voisi vielä pohtia äänestyslistaa, eli liite 2 kohta B alakohta 1.1. No, mistä tässä on kysymys? Tämä kuulostaa aika tekniseltä, aika monimutkaiselta. Mitä nyt maiden luetteloon tulee? Eli maat, joissa Euroopan investointipankki on aktiivinen, tämä hän voidaan tehdä Siis ilman, että parlamenttia täytyy tiedottaa tästä tai ilman, että parlamentin kanssa täytyy tästä neuvotella. Mutta tässä on kuitenkin joitakin maita, joiden kohdalla tehdään poikkeus. Eli Lissabonin sopimuksen myötä on yhteispäätösmenettely, eli tämä yleinen lainsäädäntömenettely, ja Afganistan ja sitten Butaan, tätä minä en oikein ymmärrä, ja sitten myös Taivan, no sen minä kyllä ymmärrän. Ja minä nyt ehdottaisin, tämän parlamentaarisesta näkökulmasta varmasti asia, joka kiinnostaa kaikkia kollegoja, jossa meillä on todellakin rajoitettu määrä poliittisesti arkaluontoisia maita. Otetaan ö, mukaan tähän ryhmään, jota nämä poikkeukset koskevat. Eli parlamentti on mukana päättämässä lainsäädäntömenettelyn mukana. 98-99 tarkistukset. Libya, Palko, venäjä Kambodža ja Jemen otettaisiin nyt mukaan tähän luetteluun. Ja jos olette käsitelleet näitä maita, niin tiedätte, että nämä ovat hyvin arka luontoisia maita, Libya, Valko-Venäjä, varsinkin Jemen myös. Ja siksi minä pyytäisinkin, että ehkä te voisitte hyväksyä nämä tarkistukset, jotta Lissabonin jälkeen parlamenttia voitaisiin vahvistaa nyt siinä kohdin, jossa todellakin puhutaan instrumenteista, joita Euroopan investointipankki käyttää. Kiitoksia. Edustaja Hautala on pyytänyt puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja minäkin haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on ollut erittäin avoin työstämään näitä muutosehdotuksia, joita vihreiden nimissä olen jättänyt. Ja tässä prosessissa myös sitten ymmärsin itse virtaviivaistaa hieman omia ehdotuksiani, että ne eivät ole liian yksityiskohtaisia. E, mutta kuitenkin mielestäni olennaiset asiat ovat e, esittelijän esityksessä nyt mukana ja ne koskevat Euroopan investointipankin avoimuutta ja vastuunalaisuutta, mikä on hyvin tärkeää. Ja haluaisin tässä huomauttaa siitä, että, että nyt Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unionin avoimuusvaatimukset eli asiakirjajulkisuussäännöt koskevat myös näitä eh, instituutioita, joihin Euroopan investointipankki kuuluu ja meidän täytyy tässä hengessä toimia. Eh, no sitten tämä koherenssikysymys on, on mielestäni nyt hyvin mukana, eli haluamme varmasti parlamentissa huolehtia siitä, että, että Euroopan investointipankin lainoitus- ja takuutoiminta on sopusoinnussa unionin ulkopoliittisten tavoitteiden kanssa ja että myöskin meidän perimmäiset arvomme otetaan huomioon. Ja tässä hengessä esittelijä on ollut hyvin avoin hieman tarkentamaan niitä ehdotuksia, joita olen tehnyt koskien ihmisoikeus, ympäristö, kehitys, konflikti ynnä muiden vaikutusten arviointia ja huomioimista. Sitten tämä myöskin yleisön eli kansalaisten oikeus saada tietoa investointipankin hankkeista myös kohdemaissa on mielestäni nyt hyvin, hyvin tasapainoisesti täällä mukana. Ja itse asiassa kun puhumme näistä vaikeammista maista, niin joskus ajattelen niin, että ehkäpä Euroopan investointipankin lainoitustoiminta voisi olla yksi keino Eh, parantaa eh, hallinnon avoimuutta myös näissä kohdemaissa, koska jos me todellakin edellytämme, että investointipankin projekteissa noudatetaan kansalaisten suhteen avoimuutta ja osallistetaan kohdemaan kansalaiset, niin se, sillähän voisi olla myös tällaista demokratiaa edistävää vaikutusta niissä maissa. Mutta se, että mitä sitten tulee tähän eh, laajennettuun maiden listaan, niin olen vähän kahden vaiheilla. Eh, koska haluaisin nähdä, että, että mitä tästä eh, esityksestä lopulta äänestysten jälkeen tulee, jos saamme selkeät kriteerit avoimuudelle ja vastuunalaisuudelle ja koherenssille, niin en näe ongelmaa tämän listan laajentamisessa ja suhtaudun siihen avoimesti. No sitten lopuksi eh, esittelijä viittasi siihen, että, että meillä ei ole aivan täyttä yksimielisyyttä erästä ilmastopolitiikkaa koskevasta ehdotuksesta. Ja haluaisin vain todeta, että että minusta olisi hyvin luontevaa, että, että parlamentti edellyttäisi investointipankilta tällaista ilmastopoliittista strategiaa, joka on täysin, täysin sopusoinnussa myöskin unionin ilmastopoliittisten tavoitteiden kanssa. Ja, ja tämä nyt on ehkä se asiakohta, jossa edelleen haluaisin eh, pitää kiinni omasta ehdotuksestani. Se on on ehdotus, se on uusi ehdotus ja, ja se, en tiedä sen numeroa, onko se niin, niin, se, se kulkee numerolla 74 ja koskee siis sitä, että investointipankki laatisi tällaisen ilmastostrategian vuoteen 2012 mennessä. Ja, ja varmuuden vuoksi ehkä voin tämän vielä lukea, mutta näin, että the, the European Investment Bank shall by 2012 present a strategy in line with the European Union and international climate change objectives –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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει γίνει βεβαίως σοβαρή δουλειά. Kiitoksia. Tässä on tehty todella hyvää työtä, kun on valmisteltu tarkistuksia. Minä haluaisin ottaa esiin kaksi kysymystä. Me olemme jättäneet myöskin tarkistuksia. Ensinnäkin EIPn yhteys Euroopan ulkopoliittisiin tavoitteisiin. Ja minä haluaisin sanoa, että mehän en monissa suhteissa ole ulkopolitiikan tavoitteista samaa mieltä. Meidän mielestä ne e, eivät aina ole aivan oikein ja siksi me emme ole samaa mieltä tämän EIPn politiikankaan kanssa. Ja Toiseksi olemme hyvin huolissamme, mitä tulee ulkosuudenhallinnon ja EIPn yhteydestä. Minun ei tarvitse varmaan tähän mennä yksityiskohtiin. Ja tämän tyyppiset tarkistukset eivät saa meidän tukeamme. Me olemme samaa mieltä, mitä tulee rahoituksen kattojen nostamisesta. Tässä ehdotetaan toimenpiteitä joiden avulla on mahdollista valvoa takeita, että ei tässä tueta veroparatiiseja tai veronkiertoa. En nyt halua mennä kaikkiin tarkistuksiin, minulla ei ole aikaa siihen, Haluaisin kuitenkin perustella kriteereitämme näille tarkistuksille. Täällä on kyllä tarkistuksia, jotka saavat meidän tukemme esimerkiksi avoimuuden lisääminen Euroopan investointipankin toiminnassa, investoinnit toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Näitä tarkistuksia tuemme ja myöskin tarkistukset, jotka määrittelevät kriteerejä ihmisoikeuksille ja ympäristöpolitiikalle. Näitä tarkistuksia me tuemme. Bene, prima di lasciare la Ennen kuin annan puheenvuoron valmistelijalle. Äh, haluaisin muistuttaa, että tästä lausunnosta äänestetään huomenna 28. Äh, lokakuuta. Ja nyt valmistelijalle loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Euh, Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Ensiksi kiitän kolmea puhujaa, Klamsdorfia, Hautalaa ja Hudista, jotka puhuivat. Voimme arvioida tätä, mitä transparenssin kontrollin tehokkuuteen tulee. Olemme yhdessä työskennelleen edistyneet. Minun ongelmani ja viittaan siihen, mitä Rava Hautala sanoi, e, investointipankin ilmastonmuutostrategia ei se vaikuta aiheuttavan meille ongelmaa keskenämme. Kaikki nämä vaatimukset eivät ne ole liiallisia vaatimuksia. Enemmän minä että se, mitä ihan oikein ja vakuuttuneena sanoi. Ja näkemys, jaan jossain mä pitkälti, eli Lambsdorffin näkemys. Ja tässä on kysymys asiasta, johon täytyy löytää ratkaisu tänään, jotta tämä lista ja se tapa, jolla me käsittelemme sitä, ja mahdollisuuskomissiolle ja parlamentille tulee mahdollisuus käsitellä näitä herkemmäitä listaa ja investointipankin toimintaan näissä. Että tämä mahdollisuus olisi sekä operationaalinen toteutettava että voimakas. Kiitän vielä tästä, tästä ehdotuksesta. Ei tämä ehdotus varmaankaan meitä jaa. Meillä on sama filosofia. Meidän täytyy löytää kenties tekstimuodossa, jonka ehdotatte, ehkä meidän täytyy löytää keinot ilmaista tämä mahdollisimman relevantisti. Ei ole varmaan älykästä sulkea pois näitä maita. Se täytyy luoda täsmällisempiä proseduureja näiden maiden suhteen. Me perehdytään tähän päivän mittaan ja toivotaan sitten, että huomenna saamme parhaimmallisen tuloksen tekstistä, joka käsittelee teknisiä asioita, mutta jonka poliittiset vaikutukset ovat erittäin tärkeät. Grazie, kollega Pejon. Passiamo... Kiitoksia, kollega Pejon. Ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla siviili- ja sotilastahojen yhteistyö sekä siviilivoimavarojen ja sotilaallisten voimavarojen kehittäminen. Tämä mietintöluonnoksen esittelijä on kollega Eeler. Hän on esittänyt sen 27 syyskuuta täällä ja 157 tarkistusta on jätetty. Nyt on esittelijä ehdottanut 11 kompromissitarkistusta ja näistä jo keskusteltiin 27. päivä 10. Eli nyt keskustellaan ainoastaan periaatteellisista kysymyksistä. Muistutan siitä, että äänestys on torstai-aamuna ja nyt annan puheenvuoron eh, esittelijälle eh, herra Eiler. Colleagues, um, thank you very much. Um, <clears throat> first of... Kiitos kollegat. Haluaisin kiittää kaikkia rakentavasta yhteistyöstä. Meillä ei oikeastaan ollut luonnos, vaan meillä oli tässä asiakirja, jossa otettiin tilanne huomioon, mitä siviili- ja sotilastahojen yhteistyöhön tulee. Ja sitten yhteistyössä me kehitimme ajatuksen siitä, miten se tulisi rakentaa ja miten parlamentille tulisi antaa vahva kanta tulevissa keskusteluissa. Näin me saimme aikaiseksi paljon kompromissitarkistuksia, jotka muotoilivat mietintöä parempaan suuntaan. Ja ehkä siitä nyt lyhys, lyhyt katsaus. Toinen kompromissi. Se oli tärkeä kompromissi. Siinä sanotaan, että tarvitaan hyvin usein parempaa lähestymistapaa, mitä kriisinhallintaa tulee ja pelkkä sotilainen tai pelkkä siviililähestystapa ei ole riittävä. Sitten kompromissi kolme. Siinä konsolidoidaan ei-valtiotoimijoiden roolia, mitä konfliktin hallintaan tulee. Sitten seuraavassa käsitellään tämän aikaisemman komission tahon roolia, ennen kaikkea mitä tullaan suun, mitä tulee suunnitteluun. Ja sitten eri virastojen ja komission väliset suhteet. Tämä on tietysti erittäin tärkeää, kun puhutaan toimielinten välisestä rakenteista. Kompromissi neljä. eu toimi, mutta tässä ei puhuta mistään mistään pysyvästä tahosta, vaan tämä pitäisi olla täysin vapaaehtoinen. Ja sitten myös tämä olemassa oleva mekanismi täytyy siis säilyttää kompromissi 6. Siinä tarvitaan, vaaditaan riittävää siviilitasapainoa, tasapainoa, että joudutaan tässä, että strateginen suunnittelu ei johda siihen, että siviili- ja sotilasrooleja sekoitettaisiin. Ja sitten kompromissin seitsemän siinä vahvistetaan idän roolia. Siinä myös ähm, erotetaan siviili- ja sotilaallinen toiminta. Sitten kompromissi yhdeksän. Tässä konsolidaan tarkistuksia, jotka mm, ähm, viittaavat äh, puolustusvirastoon. Sitten tarkistus 11 tässä puhutaan uudesta NATO-yhteistyöstä ja periaatteessa me sovimme, että Parlamentilla täytyisi olla hyvin koherentti mietintö. Tässä ei pitäisi ottaa abstrakteja poliittisia aiheita mukaan. Tässä pitäisi enemmänkin muotoilla meidän oma kantamme keskustelussa siitä, miten uudelleen tulisi muotoilla näitä rakenteita siviili- ja sotilastojen yhteistyössä tässä tietysti vahvistaa siis siviili- ja sotilastahan yhteistyötä ja me olemme varmasti saaneet rakenteita aikaisemmin, mitä strategiaan ja operaatioihin tulee. Ja tässä otetaan henkilöstökoulutus, rahoitus ja kriisihallinto huomioon ja pitäisi myös olla riittävät välineet tähän tutkimus, teknologia, riittävät varusteet ja myös monenkeskeinen yhteistyö. me emme voineet ottaa tarkistuksia, jotka vastustivat sitä, että EU tarvitsee tällaisia rakenteita ja että se antaisi meille vahvan äänen tulevissa keskusteluissa. Grazie. La parola alla collega Lösing. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Lösing, joka on varjoesittelijä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja koska jo eilen tai itse asiassa syyskuussa käydyssä keskustelussa puolustuksen alivaliokunnassa kerroin minun mielipiteeni ja ryhmäni mielipiteeni ja jätin tarkistukset. Haluaisin tässä vaiheessa vain sanoa seuraavaa. GUE-NGL-ryhmän puolesta vastustan sitä, että sekoitetaan siviili- ja sotilaalliset toimenpiteet. Siviili- ja sotilaspuolen yhteistyöllä ei tehdään mahdottomaksi erottaminen siviili- ja sotilaspuolen välillä ja lisäksi tällä tavoin rikotaan rauhanomaista ja siviilitoimintaan perustavaa EUn ulkopolitiikan periaatetta vastaan. Usein sanotaan, että tällainen toiminta, sitä tarvitaan avustusjärjestöjen tukemiseksi, mutta avustusjärjestöt itse sanovat, että tällainen apu ennemminkin on haitaksi kuin hyödyksi. Sitten sanotaan, että tällainen sotilainen komponentti sitä tarvitaan, jotta väestöä voidaan suojella, mutta kun nyt katson lehti juttuja, niin vaikuttaa enemmänkin siltä, että täytyy suojella kansaa sotil- sotilaallisilta joukoilta kuin, e- eikä niinkään, että nämä joukot suojelevat kansalaisia. Ja lisäksi tässä vahvistetaan sotilaallisia ja valtapoliittisesti orientoituja toimenpiteitä. Minun mielestäni tässä mietinnössä ei ole oikeastaan yhtään kohtaa, jota me emme haluaisi muuttaa. Minä olen kritisoinut tätä jo, ja nämä tarkistukset, joita olemme jättäneet, parantavat mietintöä osittain, mutta ne eivät ole riittäviä. Ne eivät mene riittävästi siihen suuntaan, jota minä ja minun ryhmäni vaativat, ja siksi minä ja ryhmäni ei me voi missään tapauksessa tukea tätä mietintöä. Kiitoksia. Grazie, la parola al... Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Brandner, olkaa hyvä. Hyvää huomenta, sydämelliset kiitokset. Kuten kollegani sanoi, niin keskustelimme tästä jo eilen. Ja haluamme totta kai kiittää tästä mietinnöstä ja esille otetuista kohdista. Ja haluamme kiittää myös näistä kompromissitarkistuksista, jotka saimme eilen illalla. Ennen kaikkea kompromissi neljä on meille hyvä. Kiitos, että otitte sen esille. Sitten tämä eri missioiden luetteleminen, niin ehkä se olisi hyväksi tälle päätöslauselmalle. Ehkä se voidaan ottaa mukaan, jos ei, niin siitä voitaisiin ehkä äänestää. Minä viittasin tähän äh, kriisivastauskysymykseen vastauskysymykseen ja mehän keskustelemme myös Weberin mietinnöstä. Olen ollut molemmista vastuussa. Se sopii molempiin mietintöihin. Tässä on myös päällekkäisyyttä. Ehkä näitä tulisi tarkistaa. Meidän tulisi olla johdonmukaisia, eikä niin, että Eilerissä päätetään näin ja Weberin mietinnössä toisin. Eli tässä täytyisi ottaa tämä rinnakkainen keskustelu ja yhdistää nämä asiat, koska me äänestämme siitä myös samana päivänä. Ehkä tässä voitaisiin vielä pohtia tätä kysymystä, jotta me saamme johdonmukaisen kannan torstaina. Tarkistus 84. Tämä koski henkilöstöä Itä-Euroopan maista. Tämä on raportti viime vuodelta. Niin nyt puhutaan 31,7 prosentista. Tämä on mielestäni aika korkea osuus ja tässä täytyisin ehkä painottaa, että näitä missioita ei toteuteta avointen kilpailujen kautta, vaan se riippuu siitä, mitä henkilöitä valtiot lähettävät. Ja yleensä näillä missioilla on liian vähän henkilöstöä ja johtajat olisivat ehkä tyytyväisiä, jos jäsenvaltiot lähettäisivät enemmän henkilöitä. Ehkä tässä asiakirjassa pitäisi vielä pyytää enemmän siviilihenkilöstöä jäsenvaltiolta. Ehkä tämä voidaan, voidaan muotoilla suullisena tarkistuksena, eli pyydetään kaikkia jäsenvaltioita maantieteellisestä näkökulmasta katsottuna ja niin edelleen toteuttamaan tätä. Tässä niin, asiakirjassa on kaksi kysymystä, jotka mainitsin eilenkin. Ensinnäkin tämä puolustustutkimus ja sen mukaan mukaan tähän kahdeksanteen puiteohjelmaan me emme hyväksy tarkistusta 131, 133, 126, jos nämä menevät läpi, äänestämme vastaan. Ja sitten myös nämä taistelujoukot katastrofitilantoista. Mielestämme niitä ei tulisi käyttää eh, siviili eh, katastrofitilanteisiin. Totta kai tarpeeksi ihmisiä täytyy suojella maailmanlaajuisesti. Kongo on tästä hyvin hyvä esimerkki. Siellä raskataan naisia, lapsia pidellään ja siellä pyydetään jatkuvasti tehokkaampaa suojaa. Jos näitä taistelujoukkoja välttämättä halutaan käyttää, niin sitten ehkä on parempikin parempiakin paikkoja. Ja myös tarkistukset 178, jos ne menevät läpi, meidän täytyy varmasti silloinkin äänestää vastaan. Kiitos. La parola relatore Ombra. Mm. Kiitoksia. Sitten varjo esittelijä Mavro Nikolas. Kiitoksia. Minä haluaisin viitata siihen, että tämä poliittis-strateginen yhteistyö ja tämän näiden siviili- ja sotilaskapasiteettien kehittäminen on tärkeä aihe, mutta se pitäisi yhdistää ponnisteluihin saada aikaan globaali ja objektiivinen lähestymistapa. Meidän täytyy asettaa suuntaviivoja näille siviilisotilastahojen kehittämiselle ja yhteistyölle. Meidän mielestämme tämä teksti on tyydyttävä ja Kristianin lähestymistapa saa meiltä tuken, tuen, eli että luodaan teksti, jonka mahdollisimman monet voivat hyväksyä. Tämä on teksti, joka ottaa huomioon erilaiset mielipiteet. ja sosiaalidemokraatit saattoivat vetää pois monia äh, tarkistuksia johtuen näistä kompromissitarkistuksista, joita äh, laadittiin. Ja minun olen iloinen siitä, että tässä tekstissä erotetaan ää, äh, siviili- ja sotilastahot ja tällä tavoin luodaan mahdollisuus sille, että nämä tekevät yhteistyötä ja että tätä yhteistyötä voidaan laajentaa. Tässä viitataan myös siihen, miten olemassa olevia voimavaroja voidaan laajentaa, eh, jotta yhteisiä eh, tehtäviä saadaan hoidettua. Ja sitten tässä puhutaan myöskin ulkosuudenhallinnosta ja ulkopolitiikasta ja sen yhteydestä yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Lisäksi tässä puhutaan Naton ja EUn yhteistyöstä, EUn ja muiden instituutioiden yhteistyöstä. Tämä teksti on tyydyttävä ja ne tarkistukset, jotka vielä pysyivät, ovat, niitä ei enää ole niin, niin paljon ja voimme hyväksyä edustavan tekstin, joka tuo tärkeän panoksen näiden ongelmien ratkaisemiseen. Edustaja Arlakki. Arlakki, alla parola. Edustaja Arlakilla on puheenvuoro. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ah, aina, ainoastaan muutama kommentti. Uh, minä en ole kovinkaan tut- tarkkaan tutustunut tämän mietinnön eri kehitysvaiheisiin. Olen lukenut tekstin ja olen lukenut myös näitä kompromissitarkistuksia. Tarkistukset parantavat sitä, tekevät siitä hiukan ymmärrettävän. Ja myöskin hiukan tarkemman, koska minä luin tämän tekstin enkä minä ymmärtänyt, mitä tämä nämä siviili- ja sotilasvoimavarat oikein ovat ja mitä niiden yhteistyö on. Tunnen kyllä hiukan näitä kysymyksiä ja ongelma on se, että täällä ei ole lukuja eikä ole määritelty rakenteita eikä budjettia mainittu, kuinka paljon tämä maksaa, kuinka monta ihmistä on tässä mukana ja mitä varten. Myöskin verrattuna muihin instituutioihin tässä on viittaus NATOon ja pyyntö, että NATO ei kaksinkertaistaisi siviilivoimavaroja. Tämä on, että, että tehtäisiin kaksinkertaista työstä, tämä on ihan ymmärrettävää. Huomasin viittauksen EUn ja YK on yhteistyöhön, mutta se on hyvin epämääräinen. Siinä ei oikeastaan sanota, mitä näiden siviilitahojen tulisi tehdä YK on rauhanturvaoperaation puitteissa. Miten minulla on hiukan ongelma tässä. Voisi joku selittää, mitä me oikeastaan tässä haluamme tehdä. Joten toivon, että tarkistukset tekevät tästä vähän konkreettisemman. Ja toivon, että tämä ajatus ajatushan on periaatteessa ok, se on hyvä ajatus, että siitä tulisi tässä vähän konkreettisempi. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksia, edustaja Arlaki. Ja seuraavaksi edustaja Kela. President. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Uskonpa, että sotilas- ja siviiliyhteistyön yhdistäminen on yksi suurimmista haasteista ja kollega on reagoinut siihen erittäin hyvin, kattavasti ja avoimesti. Joten useimmat kompromissiehdotukset työtävät minua. Ja sitten on kysymys tehostamisesta, koordinaation lisäämisestä. On tärkeää välttää päällekkäisyyttä. Concept Uh, in the areas of... Erityisesti Naton kanssa siviilikapasiteetin suhteen. Mutta ensiksi painottaisin tarkistuksen 47 merkitystä, jossa halutaan vahvistaa EU-sopimusten artikloiden merkitystä koskien keskenäistä apua ja solidaarisuutta, että Ja sitten tässä viitataan myös ulkosuhdepalveluiden ja muiden EU-instituutioiden suhteeseen. Tämä on nopean reaktion kannalta tärkeää. Miten päästään liikkeelle kriisin ensi tunteina? Mutta kaiken kaikkiaan olen tähän asiakirjan oikein tyytyväinen. Ja toivon kollegalle kaikkea parasta. Il relatore qualche conclusione da trarre? Zunächst einmal möchte ich mich ähm, Loppupuheenvuoro. Arbeit bedanken. Ich glaube, als Parlament im Moment die Aufgabe. Haluaisin kiittää parlamenttia yhteistyöstä. Mehän olemme nyt prosessissa, jossa luomme rakenteita ja meillä täytyisi olla oma yhteinen kanta niin, että meidän kantamme myös toteutuisivat. Mitä yleiseen kritiikkiin tulee, joka sanoo, että tässä puhutaan vain sodasta ja tuhosta, niin se oikeastaan vain rohkaisi minua omalla tielläni. Ehkä kaksi asiaa, mitä taistelujoukkoihin tulee, niin ei, niin kuin rouva Branta sanoi, että niitä käytettäisiin katastrofitilanteissa, vaan nämä joukot voivat sopeutua, jos joku missio muuttuu sotilaallisesta siviili missioksi. Eli mitä tehtäviin tulee muun muassa niin äh, se pystyy esimerkiksi integroitumaan. Äh, tässä ei ole kysymys siinä, että taistelujoukkoja käytetään siviilimissioissa. Herra Arlakille te olitte aivan oikeassa, kun sanoitte, että meidän täytyy puhua siitä, mitä me haluamme tehdä, mitkä ovat tavoitteemme, YK ja niin edelleen. Jos katsotte johdantosan kappaleita, niin kymmenen vuoden ajan jokaisessa huippukokouksessa, jokaisessa ministerikokouksessa olemme muotoilleet uusia tavoitteita. Me olemme Euroopan unionissa laajasti keskustelleet siitä, mitä me haluamme tehdä. Me haluamme kolme suurta missiota, kymmeniä tuhansia ihmisiä, mutta kymmenen vuoden aikana emme ole oikeastaan keskustelleet siitä, miten me tämän tulemme toteuttamaan. Ja siksi mielestäni parlamentin täytyisi, selkeä, täytyisi selkeästi sanoa, että on kuilu muotoilujen tavoitteiden välillä ja sitten äm, operatiivisen todellisuuden välillä. Ja kun nyt puhumme rakenteista, niin meidän täytyisi muotoilla omat kantamme, mitkä rakenteiden tarpeet ovat niin, että me voimme toteuttaa muotoilut tavoitteemme. Ja varmasti mietintö menee siihen suuntaan. Sen täytyy olla tiivis, sen täytyy olla käytännönläheinen. Ja tässä todellakin täytyisi nyt lähteä liikkeelle keskustelu näistä uusista rakenteista. Kiitos. Grazie. Punto seguente. Kiitoksia. Seuraava kohta. Päätöslauselmaesitys Serbian integroitumista Eurooppaan. Päätöslauselmaesitys ja keskustelu siitä ei voisi tulla parempaan aikaan, koska Serbiassa on tapahtunut hyvin tärkeitä asioita viime kuukausina. On ratifioitu vakaus- ja assosiaatiosopimus. Lisäksi on tehty kompromissi, päätöslauselma YKssa Kosovosta. On ollut äh, väkivaltaisia yhteenottoja Belgradin pride kulkuen yhteydessä ja 25. lokakuuta neuvosto on lähettänyt komissiolle pyynnön Serbian liittymisestä Euroopan unioniin, joten eh, tilanteen kehittyminen tuossa maassa on eh, erittäin tärkeä. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle Kacinille. Eh, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aloittaisin pitämällä tervetulleena neuvoston pyyntöä komission lausunnosta Serbian jäsenyydestä. Tämä on erittäin tervetullut viesti, myönteinen viesti, joka jo lähettää Serbiaan. Ja se avaa uuden luvun Serbian integroitumisprosessissa. Kun komissio laatii mielipidettään, niin Belgrad kykenee tilinpäätöksen siitä, mitä se on saavuttanut, kuin myös ha- edessä olevista haasteista. Belgrad voisi ottaa suhtautua varovaisen optimistisesti. Mutta se voi myös ryhtyä toimiin, jotka tuovat tuloksia. Serbian päätöslauselma, josta tänään puhumme, tukee selkeällä kielellä myönteistä sitä kehitystä. Kumppanuuden hengessä se liittää myös niihin avoimiin kysymyksiin, jotka täytyy ratkaista. Ensimmäiseksi puhun kansainvälisen rikostuomioistuimen ja suhteista ja Kosovo-kysymyksestä. Yhteistyö rikostuomioistuimen kanssa on ollut tärkein kysymys. Vielä kaksi. Tuo, Mladic. kaksi pakotella on pakoteilla ja Belgradin pitäisi tehdä enemmän. Olen sitä mieltä, että neuvosto kuitenkin teki oikein, kun se välitti Serbian pyynnön komissiolle, mutta pitäisi tehdä viranomaisille ihan selväksi, että mitään edistystä eurooppalaisessa integraatioprosessissa ei tapahdu ennen, ellei tämä luku saada suljettua. Komissiolta ei tule myönteistä kantaa EU-jäsenyydelle muussa tapauksessa. Parlamentti tulee ratifioimaan tämän assosiaatiosopimuksen ja vakautussopimuksen päätöslausuma on hyväksytty. Se prosessi ei kuitenkaan pääty, ellei Hagin prosessi tuota hedelmiä. Tämä merkitsee sitä, että Mladic ja Hadjic pidätetään ja luovutetaan hagin tuomioistuimelle. Tekstin voimakas muotoilu perustuu pitkälti neuvoston tapaamisen sanamuodolle, eli kaksi päivää vanhan kokouksen pohjalta. Sitten Serbia on myöskin vainonnut vuosikymmeniä suhdessa naapureihin. Sen Serbian suhteet naapureihin ovat pulmalliset, mutta ne ovat merkittävästi parantuneet. Serbian parlamentti on hyväksynyt Srebrenica julkilausumansa, mikä on myönteistä, mutta mut toisaalta äh, Serbian suhtautuminen Pristinaan äh, Kosovan julistauduttua itsenäiseksi on ollut isoin este. Serbian odotetaan neuvotteluihin Pristinaan. Me odotamme täsmällistä aikataulua. Molempien osapuolien pitää olla sitoutuneita vuoropuheluun ja sen onnistumiseen. Päätöslausumassa halutaan, että keskustelut alkavat heti ja että dialogin molemmat osapuolet ovat valmiita kompromissiin. Ajattelen yhteistä eurooppalaista tulevaisuutta päätöslauselmassa. Tarvitaan kaikkiin muihinkin kirjallisiin asioihin, kuten oikeuslaitoksen uudistaminen. Aito oikeusvaltio täytyy luoda Serbia Päätöslauselmassa pidetään myönteisenä, että uudistus on alkanut. Oikeuslaitoksen uudistaminen on myös pahasti virheellinen. Komission asiantuntijat ovat painottaneet sitä. 850 tuomarista, joita ei vaali, valintaprosessin aikana on valittu. Vain puolet on saanut täsmännetön vastauksen valituksiinsa, vaikka tuomarten valinnasta on vuosi. Avamien juttujen summa on iso. Ja mitä syyttäjän neuvoston nimittämiseen tulee ja korkeimman oikeuden nimittämiseen tulee, niin prosessiin täytyy palata. Korruption vastainen toiminta on myöskin oikeusvaltion luomisen osa ja äh, antikorruptioneuvoston täytyy saada valtion toki sitten myöskin omaisuusoikeuksien palauttaminen, omaisuusoikeus täytyy kunnioittaa ja sotakorvauskysymyksen ratkaisu on välttämätöntä tiedotusvälineiden vapaus, journalistitimen rajoja on todennut, että Serbia tippuu 63 sivulta 85 siellä. tällainen keltainen iltapäivälehdistö on kevää journalisteja uhkaillaan jopa kuolematon, kuolemalla. Ja suurin osa näistä jutuista on jäänyt ratkaisuutta tuomioistumissa. EUn edustajana minä halusin todeta, että minä kohtaan myös hiljaisuutta Serbian viranomaiselta. En ole saanut eri vaiheissa tyydyttäviä kirjallisia vastauksia. Tämä on tarpeeton este hyvälle vuoro- kumppaneiden vuoropuhelulle. Toivon, että prosessin edetessä Serbia voittaa nämä ongelmat. Hän sanoi, että Serbia on alkanut tien historiallista EU-jäsenyyttä kohti. Meidän pitäisi selkeästi tukea, voimakkaasti tukea Serbian ponnisteluja, mutta täytyy painottaa, että on paljon avoimia haasteita, että Serbian johdon täytyy ratkaista. Se on tavoite päätöslausamassa. Haluaisin kiittää ti- tiimiä ja Afetin sihteeristä kovasta työstä ja päätöslausaman laatimisessa. Haluaisin kiittää meitä Melissa Delevitsiä EU-integraatiotoimistosta. Hän on ollut erittäin ammattimainen kommunikaatiossamme. Kiitän teitä huomiosta ja olen valmis keskustelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Gli esittelijän Kiitoksia. puheenvuorossa Ensinnäkin Schlöpflin. Schöpflin. Kollega Schöpflin. thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja, täällä minä olen jälleen taas. Kiitoksia edustaja Katsinille. Hänen mietintönsä on erittäin hyvä, erittäin äh, tarkka. Se kattaa kaikki tärkeät kysymykset. Serbia ryhtyy liikkumaan kohti Eurooppaa. Se on tietenkin tervetullutta. On varmaan ihan oikein sanoa, että tietenkin prosessi on hidas, eikä se tule tapahtumaan yön yli. On tärkeää, että Serbian viranomaiset ja Serbian yhteiskunnassa ymmärretään, että että tämä tulee viemään oman aikansa, mutta se on asia, joka tulee tapahtumaan. Olen täysin samaa mieltä siitä, että äh, yhteistyö, täysi yhteistyö Iktyn kanssa, äh, Kosovon hyväksyminen realiteettina ovat äh, tarpeellisia vaatimuksia liittymisille, mutta ne eivät kuitenkaan ole riittäviä itsessään. On vielä useita avoimia kysymyksiä. Suurin osa niistä löytyy erakatsinin Katsinin mietinnöstä ennen kuin Serbia voi täyttää Kööpenhaminan kriteerit tästä mietinnöstä ei löytynyt sitä vaikeaa kysymystä, joka on turvallisuuspalvelujen jatkuva rooli. Serbiassa on tällainen äm, valtio, joka on piilossa ja se on tunnistettava ennen kuin Serbia tunnistetaan todelliseksi toimivaksi demokratiaksi. Se vääristää instituutioiden toiminnan ja useat poliittiset toimet liittyvät tähän. Korruptio on tärkeä kysymys ja sitä on torjuttava. Tällä on hyvin pitkä historia. Osittain se on ollut, sitä on ollut olemassa jo kommunist poliittisen hallinnon aikana ja tilanne on pahentunut 90-luvun alkupuolella maailmanlaajuisen boikotin kautta. Tätä korruptiota on vaikea juuria, se on vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus, sen edustaja Katsin jo mainitsikin, Lisäksi mielestäni pitäisi paljon tarkemmin erottaa tarkemmin, tarkempi vallanjako täytyisi olla, muuten emme voi puhua äh, demokratiasta. Toimielimen auktoriteetti äh, on suuri ongelma. Äh, se on heikkoa ja suurin osa ihmisistä haluaa mieluummin käyttää henkilökohtaisia suhteita eikä niinkään luota viranomaisiin. Ennen kuin tämä tilanne on parantunut, niin on vaikea edistää eh, demokratian toimivuutta. Eh, Serbialle eh, tärkeää on vallan keskittämisen purkaminen, voivodinan on, tunnustaminen on tärkeä edellytys sille, että demokratiassa että Serbiassa se demokratia, jota me kaikki odotamme. Naapurimaiden kanssa tilanteen parantaminen. Se tarkoittaa sitä, että on, että on hyväksyttävä historia, ei vain lähihistoria, vaan myöskin kommunistinen historia. Hyvin kauheita asioita tapahtui vuosina 1944-1945 ja Serbian on ymmärrettävä, että sillä on hyvin epämiellyttävä historia. Haluaisin myös lisätä, että viisumihelpotukset ovat erittäin hyvä askel oikeaan suuntaan ja olisi todella ikävää, jos tämä saatettaisiin vaaraan. Ja viimeiseksi haluaisin vielä kiittää edustaja Katsinia. Tämä on erinomainen mietintö ja haluaisin kiittää myös kaikki, jotka ovat tehneet yhteistyötä sen parissa. Seuraavaksi kollega Koppaa, SND-ryhmän varjoesittelijä. Congratulate rapporteur. Ensin haluaisin onnitella esittelejä Rakacinia tästä erittäin hyvästä Serbian mietinnöstä. Kuten sanoitte, puhemies, Tämä esitys tulee hyvässä ajassa. Ja tässähän odotetaan komission lausuntoa ja myös komission maan raporttia odotetaan. Mikä mielestäni on tärkeää, että tässä otetaan edistysaskeleet huomioon monilla sektoreilla ja se, mitä Serbian hallitus on tehnyt tavoitteiden saavuttamiseksi, kun se pyrkii eurooppalaistumaan. Meidän ryhmämme tukee näitä askelia. Hyvät kollegat, me tiedämme, että Serbia on tien risteyksessä ja meidän kantamme tulee sitten määräämään sen suunnan, johon tämä maa kulkee. Se tulee määräämään Serbian tulevaisuuden ja koko Balkanin alueen tulevaisuuden. Serbia tarvitsee Eurooppaa ja me emme voi ajatella Länsi-Balkania ilman Serbiaa ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä. Se on Serbian hallituksen ja kansalaisten käsissä, miten ne käsittelevät tulevia haasteita. Serbia 2010, se on aivan erilainen kuin Serbia 2000, sillä on demokraattinen hallitus. Se on ottanut myös huomioon eurooppalaisia näkökantoja ja se kulkee oikeaan suuntaan. Ja Serbia on käytännössä näyttänyt sen, että se haluaa lähestyä Eurooppaa. Ja myös väliaikainen sopimus ja sitten Sebrenica-päätöslauselma. Ja myös jäsenyyshakemus 22.9.2009. Mutta kuitenkin maan kahden blokin välissä, toiselta Kosovo ja sitten toisaalta Jugoslavian tuomioistuin. Kuitenkin me kaikki tiedämme, että mitä Kosovoon tulee, niin sen kehityks on erittäin määrävässä asemassa, kun puhutaan Serbian liittymisestä Euroopan unioniin. Ja siksi tämä kompromissipäätöslausuma oli suuri edistysaskel, mitä suhteiden normalisointiin tulee. Esittelijä ei ole ottanut Kosoa kovin laajasti esille aivan oikeutetusti. Me olemme puoltaneet suoraa vuoropuhelua osapuolten välillä. Tätä kautta voidaan vaikuttaa myönteisesti Serbian ja Kosovon välisiin suhteisiin. Kun otetaan tämänhetkinen vaikea poliittinen tilanne huomioon Pristinassa, niin kohdassa neljä meidän täytyisi esittää, mitä me odotamme täältä vuoropuhelta. Ehkä pitäisi viitata lähestymistä, joka tapahtuu askele- askeleelta. Vuoropuhelu pitäisi aloittaa mahdollisimman nopeasti. Ensin pitäisi käsitellä teknisiä kysymyksiä ja sen jälkeen vaikeampia aiheita. Tarvitaan kuitenkin viittaus siihen, että tehdä yhteistyötä Uliksin kanssa. Mitä Jugoslavian tuomioistuimeen kohdassa viisi tulee, niin tässä puhutaan yhteistyöstä ja rauhanomaisesta rinnakkaiselosta. Ja tässä suhteessa me olemme täysin samaa mieltä, että tarvitsemme yhteistyötä ja myös pakolaisten kiinniottaminen on tärkeää. Mitä tämä yhteistyö tarkoittaa? Voimmeko mitä jos yhteistyötä ei ole Jugoslavian tuomioistuimen kanssa? Tämä on tulkintakysymys ja tulkinta kuuluu Jugoslavian tuomioistuimelle. Mutta täysi yhteistyö ei lopu pidättämiseen. Totta kai me maanantain yleisten asioiden neuvoston päätöslauselmassa tämä asia on otettu myös esille. No sitten samassa kohdassa viittaus siihen, että, että pitäisi pohtia strategialla, jolla pakolaiset karkurit löydetään. Mielestäni strategia on liian heikko. Ehkä olisi parempi että viitataan tutkintamenetelmiin. Meidän täytyisi myös viitata aikaisempaan mietintöön ja sen kohtaan 49, jossa puhutaan yhteistyökapasiteetista, jonka avulla karkurit voitaisiin pidättää. Mladicin päiväkirjan löytänyt, jossa on 3000 sivua. Siitä saadaan tärkeitä toimia, mitä karkurien toimiin tulee sodan aikana. Sitten vielä yksi tärkeä kysymys. Alueellinen yhteistyö on kulmakivi Länsi-Balkanilla. Ja tässä pitäisi lisätä yksi viittaus ja Serbian pitäisi olla konstruktiivinen rooli. Sitten Kohta kolme, viisumi vapaus Pitäisi ottaa komission jäsen Malmströmin kirje huomioon ja pitäisi kiinnittää huomiota ongelmiin, joita me joudumme kohtaamaan tällä tasolla. Ja tässä samassa kohdassa pitäisi lisätä henkilökohtaiset kontaktit. Esimerkiksi mitä vaihtoihin tulee akateemisessa maailmassa. Sitten taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja myös huumerikollisuus tulisi ottaa huomioon. Kohta 10. uudistus, yhteistyö naapurimaiden kanssa. Tässä täytyisi ottaa huomioon yhteistyö Bosnia-Herzegovinan kanssa, jolla on symboliarvoa. Ja on tehty myös yhteistyösopimuksia 18 Euroopan maan kanssa. Ja sitten ei pitäisi unohtaa että vuodesta 2007 ähm, Serbiassa on myös äh, oikeusasiamies. Viimeinen kohta, jonka haluaisin ottaa esille, koskee hajauttamisprosessia äh, prosessia Serbiassa kohta 14. Tämä on suuri haaste maalle. Ja tässä ei täytyisi rajoittaa Presevo Bujonik ja Vojvodina kysymyksiin. Haluaisin vielä kerran onnitella herra Katsin ja hänen mietinnöstään. Haluaisin tehdä vielä yhden ehdotuksen maaraportti julkaistaan 8. marraskuuta, niin olisiko mahdollista siirtää tarkistusten jättöpäivä, joka on nyt 10.11., jotta voitaisiin ottaa tämä raportti huomioon. Kiitos. Grazie, colleghi. C'è una lunga lista. Kiitoksia. Hyvät kollegat, meillä on pitkä lista puheenvuoropyyntöjä, jotta kaikki voisivat puhua niin minun täytyy rajoittaa puheaikaa kolme minuuttiin kaikille. Meidän on otettava huomioon se, että meillä on vielä kaksi asiaa esityslistalla ja meidän on päättävä kello 12.30. Joten seuraavaksi kollega Brandner. Ja pyytäisin, että hän päättäisi puheenvuorossa kolmessa minuutissa. Thank you. Um, we really, we always... Kiitos. Good one and... Kiitos, tämä on hyvä teksti ja tasapainoinen. Nostan pari näkökohtaa esille, mutta en, en halua toistaa sitä mitä, että Jugoslavia tuomioistuimesta sanottu, mutta minusta on hyvä, että tämä muoto on vahva. Rakentava vuoropuhelu Kosovan kanssa on tärkeää. Se on askel oikeaan suuntaan. Mutta meidän täytyy myös purkaa Serbian on se Meidän täytyy nähdä myös konkreettisia askeleita avautumisen suhteen. Täytyy myös nähdä, mitä kentällä sitten tuloksena syntyy. Kosovan tapauksessa ei pidä unohtaa myöskään Bosnian valtiota ja sitoutuminen yhtenäiseen Bosnian valtioon. Mutta täytyy olla tiukka sanomuotoilu sinäkin. kaikki listalla olevat maat niiden suhteen. Toimialaitoksen uudistaminen on tärkeä asia. Meidän pitää nähdä isoja muutoksia. Kuten aikaisemmin mainitsin, haluamme, että Sempen parlamentti hyväksyisi lain sukupuolten tasa-arvoisuudesta ja haluamme vaatia sen nopeita täytäntöönpanoa. Jätän Cornelisille muuten kokonaan. Grazie molte. La parola al... Kiitoksia. Ja seuraavaksi eh, kollega Kukan, joka on Kakkois-Euroopan valtuuskunnan puheenjohtaja. Eh, kiitoksia. Meillä on erittäin hyvä teksti tässä edessä. Me Kymmenen vuotta Milosevicin kauden jälkeen Serbia tekee tärkeitä askelia kohti Euroopan integraatiota. Yleisesti ottaen Serbia on tehnyt hyvää edistystä viimeisen vuoden, vuosien aikana. Ensinnäkin vakaus ja assosiaattisopimus ja toiseksi viisumihelpotukset ovat esimerkkejä tästä. On tärkeää, että EU on Serbian poliittisen esityslistan huipulla ja EUn tulisi rohkaista tähän. Erittäin myönteinen eh, kehityssuunta on se, että eh, on pyydetty antamaan lausunto Serbiasta. Tämä on myönteistä Serbialle, mutta myös koko alueelle. Eh, Ulkoasiainneuvoston johtopäätökset mainitsevat rakentavan lähestymistavan liittyen Kosovon vuoropuheluun ja täysi yhteistyö Iktyn kanssa välttämättömänä vaatimuksena, jotta Serbian hakemus voisi edetä. Euroopan parlamentin tulisi korostaa näitä kahta kysymystä päätöslauselmassaan. Muutama viikko sitten Euroopan parlamentin kaakkois äh, Euroopan valtuuskunta vieraili Belgradissa ja käsitteli kysymyksiä liittyen Serbian pian. Ja jotkin näitä kysymyksiä pitäisi ottaa esiin tässä mietinnössä. Ensinnäkin alueellinen yhteistyö. Tämä on tärkeä asia, joka osoittaa, pystyykö valtio tehokkaasti tekemään yhteistyötä naapurimaitensa kanssa joko monenkeskisesti tai kahdenkeskisesti. Yleisesti ottaen Serbia voidaan kiittää sen lähestymistavasta alueellisen yhteistyöhön. Täytyisi, suurin ongelma on yhteistyöjärjestöt Kosovon kanssa. Toinen kysymys on hyvät suhteet kaikkiin naapurimaihin. Tämä on ennalta edellytys Euroopan unionin liittymiselle. Haluaisin mainita kaksi huolenaihetta. Ensinnäkin lisääntyvät turvapaikkahakemukset Serbian kansalaisilta useissa EUn maissa, jotka eivät ainoastaan saata vaarantaa viisumihelpotusjärjestelmää, vaan myöskin hankaloittaa suhteita Serbian ja Bosnia-Herzegovinaan. Ja toinen ongelma on ovat ääriliikkeet eh, Serbiassa. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö. Tämä ei ole mikään ilmiö, joka putkahti esiin e- eilen, vaan sitä käytettiin jo pitkään myös poliittisten etujen ajamiseen. Nyt meidän täytyy sanoa serbialaisille ystävillemme, että on aika äh, lopettaa tällainen toiminta, vaikka se olisikin vaikea. Ja onnittelut esittelijä Kacinille. Kiitoksia. Edustaja Kukan ja seuraavaksi edustaja Danjan. Kiitos. Haluaisin myöskin kiittää Jalko Kacinia tästä relevantista tasapainoisesta mietinnöstä, jossa viitataan Serbian ja hallitukseen edistykseen. Sitä pitää onnitella, mutta viitataan myöskin siihen edistykseen, että täytyy tapahtua kaikilla Länsi-Balkanilla edistys, joka on otettu runsasta Serbian tapauksessa. Se on usein meidän siihen, että liinoja höllätään heti. Esimerkiksi viisumi vapauden jälkeen, meillä on Serbia, jälkeen Serbia Kosova-tapauksessa. Nyt vasta on antanut komissiolle mahdollisuuden äh, sitten lausunnon ja sanoi, että tämä on ter- tervetullutta, mutta ei pidä löysentää. Ei pidä alkaa spekulointia liittymispäivästä tai tällaisesta. Tämä ei ole mikään palvelu, palvelu Serbialle tällainen spekulointi. Keskeinen aihe tässä prosessissa, kuten meitä on muistutettukin, on kansainvälinen tuomioistuin ja täysi yhteistyö. Omasta puolesta olen vakuuttunut, että minusta voimme yhteensovittaa tämän ehdottoman vaatimuksen Milosevicin va- vallan loppumista on 10 vuotta ja 15 vuotta Srebrenicistä on sietämätöntä, että Mladic on ihan vapaana. Voimme vaatia satarikollisten pidättämistä ehdottomasti. Mutta voimme saman tien kuitenkin todeta, että Serbia on edistynyt. Ja joka päivä on tullut uusia pal- paljastuksia, mitä 2004-2008 edelleen hallitus ei ole tehnyt. Soti- sotarikosten erityisyyttä on tehnyt kovaa työtä. Saamme koko päivän uutta tietoa, mitä 2004-2008 ei ole tehty. Ja Serbian hallituksen täytyy edistysaskeleen ottamisen lisäksi täytyy myöskin selittää kansalaisista kysymys, koska Mladicin pidättäminen ei ole tekninen ää, toimenpide matkalla EU-jäsenyyteen. Se on myöskin jotain, joka auttaa Serbia laisia ymmärtämään ja se, selvittämään jotakin kysymyksiä, jotka liittyvät valtiollisiin rakenteisiin. Kiitoksia. Kiitos. Minä haluaisin painottaa, että olen herra Kautsinin päätöslauselman kanssa samaa mieltä. Tässä tarkastellaan sitä, mitä Serbian täytyy tehdä, jotta se voi liittyä Euroopan unioniin ja missä se on tällä hetkellä. Neuvoston päätös maanantailta on myönteinen ja kun Serbia vastaa komission kyselykaavakkeeseen, niin sitä kautta se pystyy kohtaamaan ongelmat. Serbia on näyttänyt uudet kasvonsa ennen kaikkea, mitä YK on päätöslauselmaan tulee. Presidentti Tajic on ollut hyvin diplomaattinen tämän kysymyksen suhteen. Ja tässä yhteydessä täytyy myös taata, että mahdollisuus käytetään hyväksi. Meidän ei pitäisi hyväksyä mitään selityksiä, mitä vaaleihin tulee. Ennen kaikkea Serbia ja Kosovo eivät halua taas heittää kymmentä vuotta hukkaan, mitä suhteiden normalisointien tulee ja integroitumiseen Euroopan unioniin. Meidän täytyy toimia nyt. Yksi suositus vielä. Mielestäni olisi hyvä, jos Kosovo ja Serbia käsittelisivät suhdettaan mahdollisimman nopeasti. Tämä parantaisi elämänlaatua sekä Kosovossa että Serbiassa. Ja sitä kautta voitaisiin myös parantaa eh, serbiyhteiskunnan eh, tilannetta Kosovossa. Serbialla on myös pimeä puolensa. Tämä koskee väkivaltaa kaduilla 10.10. 10 Tämä pystyttiin toteamaan gay-paraatin yhteydessä ja myös jalkapalloottelussa on ollut ongelmia. Tässä toimitaan ikään kuin poliittisella tasolla. Tämä on ehkä se pimein seuraus Milosevicin hallinnosta. Meidän täytyy näyttää, mitkä poliittiset meidän täytyy katsoa, mitkä poliittiset tahot puoltavat tällaista väkivaltaa. Näin tulee toimia demokraattisessa maassa. On myös valitettavaa, mitä Serbian kirkko tekee tässä yhteydessä. Nämä ovat modernin Serbian ongelmia ja minä toivon, että Serbia pystyy ratkaisemaan tämän menneisyyden ongelman. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Atkins ja sen jälkeen kollega Munitz. Puheenjohtaja, en halua tässä toistaa kaikkea sitä, mitä kaikki muutkin ovat jo sanoneet ihan riittämiin. Ää, haluan vain nostaa esiin kappaleet 4 ja 5 ja sanoa, kuinka tärkeitä ne ovat. E, IKTY-vaatimus e, on todella tarpeen ja Kosovon kohdalla täytyy tapahtua edistystä. Haluan onnitella esittelijää hänen mietinnöstään. Se on oikein järkevä ja haluaisin myöskin kiittää yhteenvedosta liittyen näihin ongelmallisiin kysymyksiin, erityisesti turvallisuuspalvelu. Näiden pieninä tarkistuksina toivottavasti tämä voidaan hyväksyä mahdollisimman pian. Kiitoksia kollega Munitse sitten kollega Peterle. Creo que se trata de un proyecto muy equilibrado que recoge los progresos. Kiitos, kyseessä erittäin tasapainoinen teksti käsittelee uudistuksia ja myös sopimusta ja yhteistyötä Jugoslavian tuomioistuimen kanssa. Parlamentin Srebrenica-päätöslauselma tulee myös katetuksi tässä. Ja Gay Pride, Marsin tapahtumat ja muut. Kaikki on mukana. Tämä on oikein hyvä luonnos kokonaisuudessaan. Mutta Kaikki jäsenvaltiot eivät ole samaa mieltä siitä, miten Kosovon pitäisi suhtautua. Tämä on vahvistanut eurooppalaisen lähestymistavan merkitystä. Ja myöskin eurooppalaista lähestymistä kansainväliseen tuomioistuimeen. Ja haluaisin päätöslauselmaluonnoksessa viitattavan näihin EUn päätöslauselmiin. Ja sitten mainitaan neuvoston kokouks on tuonut myönteisiä johtopäätöksiä, jotka ovat lähentäneet Eurooppaa ja Serbiaa. Se pohjalta tätä tekstiä voi päivittää. Niin. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Peterle ja sitten edustaja Kornelsson. Haluaisin onnitella edustaja Katsinia erittäin hyvästä mietinnöstä. Se onkin konkreettinen, hyvin realistinen. Hän myös otti huomioon kaikki kysymykset, jotka voidaan nostaa esille edistyksen merkkeinä ja olen iloinen siitä, että tilanne on parantunut viime kierroksen jälkeen. Esittelijä on myös ottanut esiin kaikki avainkysymykset, jotka ovat pohjana Serbian tulevalle integraatiolle EU-hun. Serbia on ehdokas maa ja sen edun mukaista on tehdä parhaansa, jotta sen integraatioprosessi helpottuisi. Olen varma siitä, että siellä on potentiaalia ja poliittista tahtoa toimia niin. Olen samaa mieltä kaikkien kanssa, jotka korostivat täällä hyviä naapurisuhteita kaikkiin suuntiin, sanoisin. Prego, collega Cornelison. Edustaja Cornelison. Um, in addition to... Kiitos puheenjohtaja. Siihen lisätäkseni, mitä Rova Brandner sanoi, kaksi kohtaa. Olen tyytyväinen, miten tämä gay-paraati on otettu mukaan. Minä olin paikalla, kuljin siellä paraatissa ja oli erittäin selkeä, että että poliisin prioriteettina oli osallistujen turvallisuuden takaaminen ja kukaan ei loukkaantunut. Ja jälkikäteen täytyy erottaa tämä paraati ja sitten väkivalta, joka tapahtui samana päivänä. Ja minulle ja varmasti kaikille on tärkeää, että tämä paraati pidettiin, että se oli turvallinen mutta kuitenkin Serbian viranomaisten täytyy tehdä vielä hyvin paljon näiden huligaaniryhmien hillitsemiseksi. Sitten Jugoslavian tuomioistuin. Tämä on otettu hyvin mukaan tähän mietintöön. Neuvoston päätöksessä viime maanantailta on painotettu tätä yhteistyötä aivan oikeutetusti. Sotakarkurit täytyy saada kiinni vakauden takaamiseksi alueella. Tämä on ollut ennalta äh, on ollut ehtona tämä yhteistyö, niin neuvosto mainitsee myös sen, että EU tarjoaa myös apuaan Serbialle. Ja ehkä tässä pitäisi olla proaktiivisempi. Myös Hollannin parlamentissa me olemme puhuneet tällaisen rahaston perustamisesta, jotta saataisiin henkilöstöä, välineitä, asiantuntijuutta, jotta voitaisiin tukea tässä, näissä toimissa. Ja jos nyt ymmärsin oikein, herra Bramertz on kutsuttu tänne puhumaan Euroopan parlamenttiin, niin ehkä häneltä voisimme sitten kuulla, mitä voitaisiin lisäksi tehdä ja miten EU voisi tukea Serbiaa näissä toimissa. Kiitos. Grazie. Allora, prima. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, Mirel, herra Mirel komissiosta, halusin kertoa, teille, että esittelijän kanssa on sovittu, että tarkistuksen jätön määräaika on lykätty 11. marraskuuta äh, kello 12, eli sitä on lykätty päivällä. Komission edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Rakatsinia tästä erittäin hyvästä ehdotuksesta. Toivotamme tervetulleeksi neuvoston johtopäätökset viime maanantailta. Komission jäsen Fyyle aivan selvästi sanoi, että tämä on erittäin myönteinen, myönteinen kehitys suuntaus, ei ainoastaan Serbialle, vaan koko alueelle ja sen vakaudelle. Jugoslavia tuomioistuimesta sitten Neuvoston johtopäätökset ja komission jäsen Fyylen lausunnot ovat aivan selkeitä. Mitään epäselvyyttä ei ole. Tämä ennalta edellytys on äh, voimassa. Kuitenkin johtopäätökset eivät mene niin pitkälle, että ne sanoisivat, että äh, täysi yhteistyö olisi sama kuin näiden karkureiden pidättäminen. Tällä tavoin ehkä äh, liikaa kavennetaan tätä, näitä vaatimuksia. Kyllä pidättämisen jälkeenkin vielä tarvitaan eh, täyttä yhteistyötä. Eh, Iktyn kanssa tarvitaan esimerkiksi kaikki asiakirjat. Eli eh, täysi yhteistyö tarkoittaa ennemminkin toimintaa, ei niinkään tuloksia. Olemme erittäin iloisia näistä edustaja Katsinin ehdotuksista ja poliittista päätöksestä – ryhtyä tähän uudelleen nimittämisprosessiin, ei vain tuomareiden, vaan myös syyttäjien uudelleen nimittämiseen. Ongelma on prosessi, ei niinkään päätös. Prosessi ei ole avoin, se saattaa politisoitua, kuten herra Katsin aivan oikein sanoi. Sitten tämä kysymys artikla 12 näistä avoimista valtuutuksista. Meidän mielestämme tätä kielenkäyttöä voitaisiin vahvistaa tässä. Tämä on täysin mm, epädemokraattinen tapa toimia, ja jos tässä vaan sanotaan, että muistuttaa, niin se ei ehkä vie viestiä riittävän voimakkaasti perille. Sitten alueellinen yhteistyö. Tässä on ehkä yksi elementti, joka on tärkeä. Serbia ei jumittaa äh, tuonnin Kosovosta äh, eikä mm, noudata sopimuksia. Äh, tässä on sanottu, että ollaan täydessä, täysin ähm, täysin 1244 mukaisia. Meidän mielestäni tässä voitaisiin huomauttaa tästä ja SEFTA-sopimuksesta. Tässä on yksi elementti, joka on vielä erittäin tärkeä. Täytyy varmistaa, että kaikille romaneille annetaan henkilöllisyystodistus. Tätä ei tähän mennessä ole tehty valitettavasti. Sitten artikla 4 luovutus, 24 luovutussopimukset. Serbian kanssa tehty sopimus ei sisällä sotarikoksia. Tätä sopimusta ei ole vielä siis saatettu päätetty, mutta ainakin kun on kyse kroatisti, niin siinä ei ole mukana sotarikokset ja tämä on ikävää. Ja säästääkseni aikaa valiokunnalta, ne hyvä puheenjohtaja, ehdottaisin, että voin antaa pienempiä kommentteja äh, herra Kacinille kahdenvälisesti esimerkiksi valtiot, jotka ovat ratifioineet ja niin poispäin. Kiitoksia. Äh, edustaja Kacinille loppupuheenvuoro, jos hän haluaa sen käyttää. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia kaikista puheenvuoroista, kertoksista, muistutuksista ja, ja ilmoituksista, että tarkistuksia on tulossa jotka voivat ottaa kattavan Serbia-päätöslauselman laatimisessa. Reagoisin Chaplinin kommenttiin, että turvallisuuspalveluiden rooli on kasvamassa Serbiassa. En usko, että näin on. Uskon, että rooli pienenee. Mutta on jotakin asioita, joihin täytyy tarttua pari viikkoa sitten. Presidentti ulkoministeri oli salaisten palveluiden tapaamisessa. Mutta paikalla oli myös ää, turvallisuuspalveluiden edelleenkin johtaja, kun Bia poistettiin paikalta. Kun Davic ilmestyi paikalle, niin Karadzic löytyi. Turvallisuuspalvelut tiesi hyvin, missä nämä ihmiset ovat. Ja Serbian viesti ei ole kovin myönteinen joten turvallisuuspalveluiden rooli pienenee. Mutta tätä vääriä viestejä lähetetään myös. Serbian pitäisi ottaa tämä vakavasti. Vuksevic, sata syyttäjä, syytti näitä ihmisiä siitä, että nämä ovat vastuussa siitä, että Mladicin pidättäminen ei ole aikaisemmin onnistuttu mainiten vuoden 2006 ja 2008 jälleen. Kopan kommentteihin. Varmasti tulee tarkistuksia. Minun puolesta takarajaa voi siirtää päivällä, jos tarvitaan. Komission kertomus on saatavilla kahdeksas päivä, joten siinä on pari päivää aikaa. Mutta loppujen lopuksi tämä vakaus- ja assosiaatiosopimuksen äh, ratifiointiprosessi etenee ja meidän täytyy varmaan tehdä jotain suullisia tarkistuksia istunnossa. Asiat etenevät ja meidän täytyy seurata, miten ne etenevät. Brandnerin kommentteihin liittyen rennakkaisrakenteiden purkaminen Kosovassa. Minä olen vastuussa Serbiasta, en Kosovasta, enkä myös Herzegovinasta. Mutta jos olet sitä mieltä, että tämä on asiallista, niin teepä tarkistus. Ja keskustelemme varjoidusten kanssa, jos me saisimme savun kompromissitarkistuksista. Että me haluamme välttää poliittista haittaa. Kysymys on siitä, mitä sanomme. Kysymys on sitä, miten viesti ymmärtää Serbiassa, että meidän pitää olla kaunopuheisia. Herra Kukan, ja minä olemme yrittäneet vähän levittää viestiä Serbiassa. me myönteisiä vastauksia lähitulevaisuudessa. Mutta jotain lisäisi. En saanut oikeusasiamiehestä mitään, mutta se on Serbiassa tärkeä instituutio. Ja tulen tekemään pari tarkastusta. Pidän tervetulleena tapahtumia. Preševalaaksa on kolmessa kunnassa oikeusasiamies on avannut ja toimistot, jotta asiat etenisivät nopeammin ja helpommin. Ja erityisesti mainitsin täällä parlamentissa sen, että aina kun olen Belgradissa, pyrin vakuuttamaan Serbian parlamentin jäseniä tulemaan tänne. Olen pyytänyt rouva puhemiestä tulemaan tänne, mutta emme ole saaneet myönteistä vastausta parlamentin puhemieheltä. Siksi haluaisin pyytää parlamentin puhemiestä suhtautua myönteisemmin ennastaan Serbian parlamenttiin, sen puhemiehen myös Voivodinan alueeneuvostoihin ja kaikkiin paikallisneuvostoihin, jotka pyrkivät estämään osaansa Serbian liittymisessä. Tätä tarvitaan, se olisi tervetulleita. Paljon kiitoksia. Varten yhteistyötä varjostelijoiden kanssa kaikkien tarkistusten puitteissa. Kiitos. Kiitoksia kollega Kacin. Ja menemme nyt mm, lausuntoon toimielinten välistä sopimuksen yhteistyöstä budjettiasioissa Lissabonin sopimuksen mukaisesti täytyy uudistaa toimielinten välinen sopimus budjettiasioista. Tämän uuden sopimuksen kohta D käsittelee ähm, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan rahoitusta ja toimielinten väliset sopimuksen huomiot on otettu mukaan tässä uudessa sopimuksessa. Ainoastaan muutamia teknisiä muutoksia on tehty tähän. Haluamme nyt tarkastella näitä hiukan syvällisempiä muutoksia. Ja liittyen myöskin Rova Ashtonin poliittiseen vastuuteen. Nyt annan puheenvuoron valmistelijalle Rova Munitsille ja Äh, pyytäisin häntä kertomaan meille kompromissitarkistuksista. Tuolla acuerdo interinstitucional en materia de cooperación Kiitos. Tehän jo viitatte, että tämä on peräisin vuodelta 2006 ja sitä piti nyt hieman sopeuttaa Lissabonin sopimuksen myötä ennen kaikkea artikla 36. tässä puhutaan myös korkean edustajan tehtävistä, sen tulee tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa ja myös yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on puhuttu tässä yhteydessä. Mutta komission muutokset eivät sisällöllisesti mene kovin pitkälle, eikä siinä ole myöskään mitään poliittisia näkökantoja, mitä parlamentin rooliin tulee. Tässä on keskitytty teknisiin kysymyksiin budjettimenettelyn puitteissa. Alkuperäisessä lausunnossa olin jättänyt yhdeksän tarkistusta. Ennen kaikkea tulisi olla enemmän avoimuutta ja pitäisi ottaa myös Euroopan parlamentin poliittiset päätökset huomioon yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteydessä. Tämän tulisi tapahtua etukäteen eikä vasta ja sen jälkeen, kun päätökset on tehty. Lisäksi meidän tulisi ehdottaa, että me seuraamme myös näitä ehdotuksia ja meidän tulisi myös pystyä vaatimaan liiden, viiden lisäksi, jotka vuosittain pidetään. Me haluaisimme kaikki tiedot myös näiltä tahoilta. Ulkoasianvaliokunta ja budjettivaliokunta täytyisi ottaa myös riittävästi huomioon, niin että kaikki ryhmät voivat olla edustettuina. Täytyy myös erottaa hallinto- ja operatiiviset kustannukset YUTPssä ja parlamentin täytyy saada selkeitä tietoja, jotta se voi harjoittaa talousarvion valvontaa myös ulkopolitiikassa. Me sanoimme, että UTP-toimet täytyy erikseen ottaa esille talousarviossa, mutta myös ne toimenpiteet eh, täytyy ottaa esille, josta ei ole vielä selkeitä päätöksiä. Me olemme jättäneet siis yhdeksän tarkistusta. Minä olen nämä tarkistukset jättänyt ja sitten valiokunnan jäsenet ovat vielä jättäneet 15 tarkistusta. Varjoesittelyiden kanssa olemme valmistelleet kompromissitarkistuksia, jossa on siis käsitelty kaikkia jätettyjä tarkistuksia. Tässä on kysymys ennen kaikkea kompromissista yksi, kun jaetaan operatiiviset ja hallintokustannukset, sitten budjettikohdat, jossa otetaan erityisesti yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, otettava huomioon sitten kompromissi kolme. Tämä viittaa näihin kokouksiin ja miten ne pidetään, eli tämä turvallisuuskomitea. Meidän täytyy toimia niin, että siellä voidaan olla läsnä, mutta että sitten laajuus ei ole liian suuri niin, että se haittaa komitean työtä. UTP-kollegion täytyy olla riittävästi edustajia. Aikaisemmin näin ei ole välttämättä ollut. No sitten täällä vielä viitataan komission tiedottamisvelvollisuuteen, mitä UTP-budjettikohtiin tulee. Tässä puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta kuulemisista YUTP-toimien yhteydestä. Toivottavasti nämä tarkistukset tyydyttävät yksittäisiä kollegoja ja myös ryhmiä. Ja toivottavasti olen nyt ottanut kaiken huomioon ja minä toivon, että tämän pohjalta voitaisiin tehdä sitten äänestyslista. Ah, grazie. Eh, no, io, eh, Ringrazio Maria Muniz. Edustaja Gualtieri. Kiitoksia. Äh, kiitän edustaja Munitsia tästä lausunnosta, joka on oikein hyvää. Äh, liittyy myös siihen keskusteluun, jota käyty budjettivaliokunnassa. Ja haluaisin ottaa esiin kaksi kysymystä. Ensinnäkin YUTPn äh, budjetin rakenteen muuttaminen ei ole ainoastaan tekninen kysymys, vaan myöskin erittäin tärkeä poliittinen kysymys, joka antaa parlamentille mahdollisuuden äh, saada enemmän vaikutusvaltaa ulkopoli- Euroopan unionin ulkopolitiikassa. Äh, sopimusten mukaan se on päätöksenteossa äh, lähinnä hallitusten välistä, mutta mutta budjettin näkökulmasta se on selkeästi myös yhteisön politiikkaa. Täysi yhteispäätösmenettely ja parlamentin mahdollisuus täysin käsitellä yhteisen ulkopolitiikan budjettia on erittäin tärkeää tässä. Varainhoitoasetuksen Äh, hyväksymisen kautta tämä kysymys äh, on siirtynyt Euroopan unionin primäärioikeuteen, koska varain äh, loppujen lopuksi neuvosto hyväksyi meidän kantamme. Eli meillä nyt on jo se periaate, että vähintäänkin kolme tärkeintä lähetystöä saavat oman budjettikohtansa. Toinen kysymys, joka käsitellään erittäin hyvin tässä lausunnossa, on se, että on annettava voimakkaampi painoarvo yhteisille yhteiskokouksille, koska niissä ei käsitellä ainoastaan teknisiä kysymyksiä, vaan myöskin poliittisia kysymyksiä ja nyt niihin osallistuu pääasiassa budjettivaliokunta. Minä esimerkiksi osallistun niin pysyvänä esittelijänä YUTPstä budjetissa. Mutta tässä yhdistyvät sekä budjetti että poliittinen valvonta ja siksi äh, tämä ehdotus, mikä löytyy kompromissitarkistuksesta, on oikein hyvä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Brandner, vihreiden varjoesittelijä. Kiitos. Ensiksi onnittelisin lausunnon laatijaa. Kiittäisin hyvästä yhteistyöstä. Olemme yhteisellä linjalla kaikissa asiassa. Se on merkittävää. Kiitokset siitä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä lausunto ja tärkeä asia parlamentille – ja kuten kollega Gualtieri juuri totesi, tämä on poliittinen kysymys, joka luo pohjaa parla- parlamentin tavalla tarkastella ulkopolitiikan budjettia. Kysymys on siitä, kuinka paljon valtaa meillä on lähivuosina tällä alueella. Alleviivaisin vain pari asiaa. Meidän mielestä jään, täytyy johtaa pitäisi olko ja turvallisuuspolitiikkaan budjettia parlamentin budjettiroolille ulkopolitiikan alueelle ei enää saa asentaa rajoja. Ja budjetin kontrollin kannalta on hyvä, että saadaan erityinen budjettikohta erityisedustajille ja puolustuspolitiikan kohdalla. Se auttaa meitä kontrolloimaan missiota paremmin. Ja toivottavasti parlamentti pääsee raportointiin ja konsultointiin osalliseksi. Ja tulevaisuudessa haluaisimme myös vuosittaisen rauhan rakentamisstrategian, jossa tämä asiakirja se selkeästi kertoisi, mitä politiikkatavoitteita on ja mitä varoja siinä on. Ja siinä yhdistettäisiin erilaisia välineitä. Olisi hyvä saada teema raportti, joka ylittäisi useamman rajoitusvälineen, jotta me näkisimme, mitä teemme, mikä toivottavasti tehostaisi politiikkaa tuolla alueella. Grazie. L'ultimo intervento la collega Lösing, relatrice ombra per... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lösing, Guen varjoesittelijä. Ähm, niin, paljon kiitoksia. Minä puhun ihan lyhyesti. Ryhmäni ja minä olemme eh, vieläkin te kiitollisia teille siitä, että olette huomioineet tähän enemmän avoimuutta äh, ja myöskin enemmän valvontamahdollisuuksia parlamentille. Ja minä, me hyväksymme nämä ja suurimman osan äh, muiden ryhmien tekemistä tarkoituksista. Mitä tulee UTP:n rahoituksen lisäämistä, niin me, GUE-NGL-ryhmä ja minä, kuten jo tarkistuksessa näkyy, olemme täysin päinvastaista mieltä. Lisäksi meidän mielestämme ei ole mitään suurempaa legitiimiyttä sille, että käytettäisiin sotilaallisia missioita katastrofi tilanteissa mm, silloin, kun tämä ilmoitetaan parlamentille aikaisemmin. Rahoituksia ei tulisi käyttää sotilasoperaatioihin, vaan sitä pitäisi käyttää oikeudenmukaiseen siviilitoimintaan perustuvaan ulkopolitiikkaan. Kiitoksia. Kollega Salafranca on pyytänyt puheenvuoroa viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Gracias, eh, señor presidente. Eh, como se ha dicho, este informe de Kiitos, puheenjohtaja. Te sanoitte, että tämä on lausunto budjettivaliokunnan mietintöön. Tässä on kysymys Euroopan parlamentin oikeuksista. Miten sitten konsultoidaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteydessä ennen kaikkea budjettimenettelyissä. Mutta nyt yksi kysymys vielä. Voisiko tätä muotoilua hieman laajentaa? Miten nämä käyttämättömät määrärahat voitaisiin käyttää? Voidaanko ne sitten siirtää seuraavalle budjettivuodelle, seuraavaan talousarvioon? En tiedä, voisiko joku komissiosta nyt ottaa tähän kantaa. Eli voi, voitaisiinko näin pitkä siirto tehdä, eli puhuttaisiin jopa kuudesta vuodesta, vai aiheuttaako tämä ongelmia sitten talousarviomenettelylle. Tässähän tietysti täytyy antaa sitten perusteluita, vastuuvapaus täytyy myöntää ja niin edelleen. Ja minä haluaisin tietää, mikä komission kanta tässä asiassa on. Joka tapauksessa esi- valmistelijan ehdotus on erittäin tärkeä. Ja tässä todellakin täytyisi ottaa parlamentin kannat huomioon. Eli tässä ei nyt haluta ainoastaan tyhjiä sanoja, vaan todellakin myös konkreettisia toimia. Haluaisin mielelläni nyt lukea vielä nämä kompromissitarkistukset läpi ennen kuin otan kantaa tähän. Onko esittelijä kommentoida? Ai, hetkinen, Komissio on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä, herra Mynie. Kiitos puheenjohtaja. Komissio kiittää Ravan Munithia hänen ehdotuksistaan, jotka pyrkivät vahvistamaan vuoropuhelua parlamentin kanssa ulko, yhteensä ulko- ja turvallisuuspolitiikan rahoituksen suhteen. Komissio tietysti ei ole ainoa toimija tässä. Toimielmien välinen sopimus on kolmikantasopimus komission, parlamentin ja neuvoston kanssa useampi ehdotettu tarkistus, joka sitten on tehnyt, sitä täytyy käsitellä näiden kolmikantaneuvotteluiden puitteissa liittyen toimielimien väliseen sopimukseen. Nykytilanne on myös muuttunut suhteessa korkean edustajan suhteen, jotta ulkoisuuden palvelut auttaa. Teidän valiokuntanne Lausunto on myöskin panos tämän uuden neuvottelun, äh, uuden sopimuksen neuvottelun koskien sen toimijoita, erityisesti mitä tulee konsultointiin. Täytyy myös muistaa korkean edustajan omistautuminen hänen halunsa toimia aktiivisesti uuden sopimuksen puitteissa, joka ilmaistiin hänen äh, julkilausumassaan koskien poliittista tilivelvollisuutta. Tässä äh, julkilausumassa korkean edustajan myöskin ilmaisi halun suurempaan avoimuuteen suurissa budjettikohdissa missioiden suhteen. Ja tässä puitteissa esitteli haluaa budjettirakenteen komissio tukee tätä rakennetta, joka on koherentimpi ja joka korkean edustajan julkilausumaa toisaalta liittyen suurempaan avoimuuteen, mutta myöskin säilyttää ulkopolitiikan budjetin joustavuuden esittelijän ehdotus mahdollistaa sen, että ei tule päällekkäisyyttä budjettikohtien välillä ja myöskin kuitenkin suurempien budjettivarojen käyttäjien näkyvyys lisääntyy. seuraavat tarkastukset eivät meille, eli, eli, eli budjettikohdan sisällä tapahtuvat siirrot, ne ovat välttämättömiä joustavuuden kannalta – sitten kolme kertaa vuodessa tapahtuvat raportit, sen me kannatamme kuukausta raportit, kaksista raporttia on paljon tällä alueella. Ja muistutamme, että nämä raportit ovat toimielimien sisäisiä. Meillä on tiettyä ymmärrystä sillä, että luodaan erot hallitu, hallinto- ja operatiivisten välillä, koska UTPiin budjetti otsikossa neljä rahoittaa vain operationaalisuutta. Kiitos. Merci a vous. Uh, abbiamo commenti? Kiitoksia. Teillä kommentteja. Que han intervenido por sus comentarios. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitän kaikkia puhujia heidän kommenteistaan. Olen pahoillani siitä, että komissio ei tarkistusta liittyen avoimuuteen ja parlamentin lisääntyneisiin valvontaoikeuksiin hyväksy. Tämä on ikävää, koska Lissabonin sopimushan antaa parlamentille lisää valtuuksia. Ex ante arviointihan ei mitenkään haittaa komissiota. Parlamentti haluaa vain tietää, millaisen päätöksen komissio aikoo tehdä, mutta meidän täytyy äänestää tästä lausunnosta ja jättää se sitten budjettivaliokunnalle, sillähän se on tarkoitettu. Olen pahoillani siitä, että kompromissitarkistuksia ei ole vielä jaettu tällä valiokunnassa. Silloin ehkä olisi ollut helpompaa käydä tätä keskustelua. Jos nämä tarkistukset, joista viime viikolla Strasbourgissa päätettiin, olisivat tällaisten herra Salafrankan kysymykseen nämä ei käytetyt määrärahat, voidaanko ne jakaa koko monivuotisen rahoituspuitteiden laajuudelle. Tässä on ollut ongelmia YUTP-määrärahojen käytössä ja myöskin joustovälineen käytössä ja siksi halusin hyödyntää toimijoiden välisen sopimuksen äh, uudistamista, jotta siinä harvinaisessa tapauksessa, että määrärahoja jää jäljelle, niitä ei äh, poisteta N plus 2 säännönmukaisesti, kuten komissio ehdottaa, vaan että niitä voitaisiin käyttää joustovälineen puitteissa ja ne voitaisiin jakaa koko rahoitussuunnittelukaudelle. Tämä oli tämän tarkistuksen taustalla. Franca, penso per un chiarimento. Kiitoksia. Vielä kommentti. Señora Muñiz, eh, había comprendido perfectamente cuál era... Kiitos. Minä ymmärsin kyllä tämän tarkistuksen, eli tämä N plus 2. Ja siitä sitten laajennetaan näihin käyttämättömiin määrärahoihin. Mutta kysymys, jonka esitin komissiolle. Eli komission piti kertoa, mitä tarkistuksia se ei voi hyväksyä, mutta ilmeisesti tarkistuksen yksi komissio kuitenkin voi hyväksyä. Eli kysymykseni kuuluu liittyen budjetti teknisiin kysymyksiin. Onko kuuden vuoden aikana jotain ongelmia määrärahojen hyväksymisessä olemassa olevien tekniikoiden puitteissa? Ja komissiohan vastasi ja sanoi, että mitä tarkistuksia se ei voi hyväksyä, mutta ilmeisesti se voi hyväksyä tarkistuksen yksi. Komissiolle vielä puheenvuoro, että se voi tarkentaa. Kiitos puheenjohtaja. Enpä että Se on tarkistuksessa yksi. Me emme ilmaise kantamme siitä, koska se on kysymyksi herra Abandoksen ja budjettin pääosaston asia sekä käyttää joustavuusvälinettä. Totta kai kahden vuoden lykkääminen antaisi enemmän, suuremman rahamassin, joka on sitten kriisin tapauksessa isompi. Täytyy muistaa, että joustavuusvaraan käyttöönottoon liittyy tiettyjä ehtoja. Siinä täytyy olla vastainen suunnitelma. Ja se mahdollistaa sen, että yritämme jonkun budjettiotsakkeen äh, rajat. Tämä plus kaksi merkitsisi sitä, että, että joustavuus lisääntyisi. rahoitusmahdollisuuksien puitteissa, mutta väline ei, ei ole ainoastaan neloseen. Sitä voidaan käyttää rahoitusnäkymissä muihinkin kohtiin joten tähän liittyy suurempi keskustelu budjetin vuodesta e, kattojen ja otsakeiden suhteen, enkä ottaisi komission nimissä kantaa tähän tarkistukseen. Tämä tapahtuu kolmikantaneuvottelussa komission parlamentin ja neuvoston kesken. Jos sallitte, palaisin tähän äh, minä puhun ainoastaan siirrosta, en ainoastaan pa- parlamentin osuudesta. Tietoinen. me haluamme, että komissio voisi tehdä siirtoja uh, budjettikohdan sisällä, mutta tämä ex-ante ilmoittaminen uh, äh, ajattaisi, jos tavoitteessa, kun me joudumme tekemään erittäin nopeita siirtoja jäsenmaihin tilanteen muuttuessa, jopa kriisitapauksissa. Ja komissio haluaa säilyttää rahoitus, rahoitoasetuksen tarjoaman joustavuuden. Passiamo all'ultimo Kiitoksia. Jos ei ole muuta, niin sitten menemme viimeiseen kohtaan. EU nopean toimien valmiuksien luominen ja siitä tehty lausunto. Sen esittelee meille valmist sen on esitellyt valmistelija Renate Weber 25. lokakuuta on jätetty 24 tarkistusta vaikka puheenjohtajakokous olikin sitä mieltä, että ei ole mahdollista 50 artiklan mukaisesti ottaa meitä mukaan vahvistettuun yhteistyöhön, niin meidän puheenjohtajamme lähetti puheenjohtaja kokouksen puheenjohtajalle edustaja Leenelle kirjeen, jossa otetaan esiin, että otetaan esiin tämä kysymys. Ja ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Weberille, niin haluaisin muistuttaa, että äänestys pidetään torstaina 28. lokakuuta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös siitä, että kerroitte meille keskustelujen tuloksesta, mitä tulee AFETin ja DEVEN yhteistyöhön. Ja myöskin tästä ihan selkeästi äh, kommentista, että mitä ikinä nyt päätetään, niin se ei tule vaikuttamaan tämän valiokunnan mahdollisuuksiin käsitellä komission tiedonantoa tästä lausunnosta, joka meidän on annettava kehitysyhteistyövaliokunnalle. En lisää kovinkaan paljon siihen, mitä sanottiin tässä ensimmäisessä mielipiteen vaihdossa. Haluaisin vain muistuttaa huomauttaa, että kehitysyhteistyövaliokunnassa tässä mietintöluonnoksessa on yksi meille tärkeä aspekti, nimittäin se, että e- haluaisivat, että olisi yksi komission jäsen, joka käsittelisi nopean toimintaa kriisitilanteissa, sanomatta kuitenkaan, kuka tuo komission jäsen olisi. Nyt meidän velvollisuutemme ulkoasian valiokuntana on se, e- että meidän on tehtävä ihan selkeäksi, että että tämän täytyy olla eh, ulkosuhdehallinnon korkea edustaja. Ja siksi olen erittäin iloinen herra Onjanin tarkistuksesta, jossa puhutaan siitä, että annettaisiin korkealle edustajalle mandaatti luoda kriisiyksikkö, kun tällaista nopeaa toimintaa tarvitaan. Joten minä henkilökohtaisesti ja minun ryhmäni äh, tulee äänestämään tämän tarkistuksen puolesta ja pyytäisin, että muutkin äänestäisivät sen puolesta. Toinen arkaluontoinen kysymys tässä lausuntoluonnoksessa on siviilikapasiteetin ja sotilaallisen kapasiteetin käytön äh, kysymys. Ja tässä yhteydessä olen yrittänyt ollut olla myös realistinen ja äh, linjassa sen kanssa, mistä on jo päätetty Euroopan unionissa ja kansainvälisellä tasolla, joten minä ihan selkeästi sanon, että äh, sotilaallisten kapasiteettien käyttö pitäisi olla viimeinen keino, mutta tiedän, että viimeinen keino on usein ensimmäinen mahdollinen keino, koska tällaisessa maailmassa elämme. Samanaikaisesti me puhumme täällä niin kutsutaan Oslon suuntaviivoista, sotilas- ja, yksi, sotilas- ja siviilikapasiteetin käytöstä konflikt, konf, konflikti- katastrofitilanteissa, ja tästä on annettu suuntaviivoja YKssa, joten me puhumme aivan selkeistä säännöistä, kuinka näitä sotilaskapasiteetteja tulisi käyttää. En nyt voi sanoa, että en hyväksy niitä tarkistuksia, jotka tulivat poliittisen kirjan vasemmistosta, koska ilmeisesti tämä on varsin ideologinen kysymys. Minä vaadin, että olemme realistisia ja että tarjoamme parhaan mahdollisimman eh, nopean toiminnan. Ei tässä ole kyse siitä, että lähennetään eh, sotajoukkoja marssimaan kriisipesäkkeeseen, vaan tässä on kyse erilaisista kapasiteeteista ja toivon, että tämä valiokunta äänestää tämän ehdotuksen puolesta ja päätän puheenvuoroni tähän. Jos tulee muita kysymyksiä, niin vastaan niihin. Kiitoksia, kollega Danjean. Merci, monsieur le président. Je voulais... Kiitos, puheenjohtaja haluaisin kiittää ja onnitella Ernetta Weberia, joka on tehnyt erinomaista työtä. Hänen lausuntonsa on mielestäni erittäin realistinen, kuten tässä muistutettiin. Me toimimme erityisissä puitteissa, mitä tulee siviili- ja sotilaspuoliyhteistyöhön. Ja sen taas otettu huomioon. Aikaisemminkin olen hylännyt tämän ideologiset epäilyt koskien jo, jonkunlaista militarisointia, kuten Rama Weber tässä muistutti. Sotilaskeinojen käyttäminen on viimeinen keino, mutta valitettavasti on niin, että viimeinen on ensimmäinen katastrofeissa. Erityisesti mitä tulee kuljetusvälineisiin. Siksi olen tehnyt tarkistuksen liittyen ilmakuljetuksiin. Täytyy todeta, että valitettavasti voimme toivoa, että tämä muuttuu. Olemme liian ripavaisia sotilasratkaisuista. Minusta tämä on hyvin tasapainoinen. Ja allekirjoitan, mitä Rova Weber on sanonut. Kiitoksia. Ja seuraavaksi varapuheenjohtaja Pasku. Grazie. Um, I, I Also, you know, want to congratulate. Minä haluan myös onnitella esittelijää. Haluaisin myös tukea herra Danjanin mielipidettä. Totta kai tällaisessa tilanteessa täytyy joskus turvautua sotilastoimiin. Syy siihen on se, että ne on olemassa – valmiudet ovat olemassa ja jos niitä ei käytetä muuhun, niin niitä tulisi sitten käyttää. Totta kai siviili- ja sotilastoimet täytyy eh, integroida, mutta samanaikaisesti tämä tietysti on myös kustannuskysymys miksi tässä täytyy tehdä päällekkäisyyttä, mitä eh, siviilikysymyksiin tulee, koska sehän on jo olemassa. Ja ne, jotka pelkäävät sitä, että tätä kautta eh, sotilaat uniformoissaan saisivat enemmän sananvaltaa sisäisissä kysymyksissä, niin ei pidä paikansa, koska tässä on eri mekanismeja, jotka sitten valvovat sitä. Kiitos. Brandner ja Lösing. Brandner ja Lösing. Thank you. Kiitos. Kiitos hyvästä työstä, herra Weber. Rova Weber. Painottaisin kolme asiaa, jotka ovat tärkeitä meille. Ensimmäinen oli mainittu, eli katastrofireaktion siviluonne Eli kuten herra Danshan sanoi, että tämä täytyy olla viime kätistä. Painottaisin myös eroa kriisinhallinnan välillä, konfliktinhallinnan välillä ja katastrofin reaktioiden kanssa. Meidän ei pidä sotkea näitä kahta, ne saattavat mennä päällekkäin, mutta ei välttämättä. Tässä kontekstissa tekisi, erittäin suullista tarkistusta tarkistukseen 22, joka lukee, painottaa, että EU-katastrofireaktiot e ja tulevaa väestönsuojajoukot. Joten teemme selväksi, että kysymys on katastrofeista, luonnon katastrofeista. Että selvästi puhutaan katastrofeista. Koska tuossa osassa puhutaan siitä eikä mistä yleistä siviilikriiseistä. Ei se totionaalinen jota kysymys mikä on palveluiden Ashtonin komission rooli. Humanitaarisen avun täytäntöönpanoon, toimeenpanoon pitäisi pysyä komission käsissä, mutta täytyy luoda koordinaatiota palveluiden kanssa. Ilman koordinaatiota tilanne luultavasti pahenee vasta tuossa Joten johtaisin suullisen tarkistuksen tarkistuksen kolme teiltä. Ja se on seuraava tapa suhteelle. Ja silläkin täytyy tehdä kriisejä ja luonnonkatastrofien välillä. E- ja luonnonkatastrofireaktion erityisesti mitä tulee väestönsuojeluun ja humanitaarisen apuun, sen pitäisi olla e- e- kom- sen komission jäsen vastuulla, joka on luonnonkatastrofissa vastassa taaten koordinaation siviilikatastrofeissa ulkoisuuden palvelujen kanssa. Tämä on samansuuntainen kuin Dow ja Löshing, mutta kysymys ei voi olla joko tai. Meidän mekanismi, joka yhdistää nämä molemmat, mutta pitää huolen siitä, että humanitaarinen apu pysyy neutraalina, mikä on tärkeää apu, avun tarjoamisen puitteissa. Kolmanneksi painottaisiin myöskin YK koordinoivaa roolia. Pitäisi toimia, luoda päällekkäisyyttä eikä viedä johtavaa asemaa YKlta. Eli pitäisi tarjota lisäarvoa EU-tasolla, mutta pitäisi tukea YKn ponnisteluita ja nähdä se sateenvarjo-organisaatiot avulle. Haluan perehtyä komission ehdotukseen, joka edelleen näemme liittyen tähän, kun komission jäsen Georgieva ja ryhmämme järjesti kuulemisen Euroopan parlamentissa tästä asiasta. Järjestämme kuulemisen marraskuun 10. päivä. Ei punaista rististä, vaan muista humanitaarisen avun kansalaisjärjestöistä ja saksalaisia ranskalaisia järjestöjä. Siellä on erilaisia mielipiteitä ja pyydän teitä osallistumaan siihen. Eikö, kollega Lysing? Kollega Lösing. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja ja edustaja Weber. Kuten jo ensimmäisellä kierroksella sanottiin, niin meidän ryhmämme ei voi hyväksyä tätä äh, ja koska te hylkäätte ryhmämme tarkistukset, niin tähän me, me, tämä meidän kantamme ei tule muuttumaan. Afetissa ja Sedessä minulla on ollut riittävästi mahdollisuuksia kertoa ryhmämme kantaa liittyen siviili- ja sotilastahojen yhteistyöhön. Sotila, sotavoimien kautta käyttäminen katastrofitilanteissa, sitä ei mielestäni voida tukea myöskään kustannustehokkuussyistä, vaikka vaikka eh, siviili eh, katastrofit eivät ole vielä saaneet riittävästi resursseja ja infrastruktuuria, niin se johtuu poliittisen tahdon puutteesta eh, tehdä riittävät budjettipoliittiset päätökset ja laajentaa siviilikatastrofiapua on poliittisen tahdonpuutteen syytä, että äh, siviilikatastrofiavussa ei ole riittävästi äh, rekkoja, äh, helikoptereita ja niin poispäin. Se maa, maailma, jossa me elämme, on sellainen, että se on sellaiseksi tehty. Se ei ole mikään luonnonlaki, sitä voidaan kyllä muuttaa. Me vaadimme, että sotajoukkoja ei lähetetä katastrofialueille EU-ssa tai Euroopan ulkopuolella, vaan pitää antaa riittävästi resursseja siviilikatastrofiavulle, jotta ne pystyvät ratkaisemaan nämä tilanteet yksin ja sopivalla tavalla. Kiitoksia. Vorrei aggiungere un'osservazione personale. Vielä yksi henkilökohtainen kommentti, koska minullakin on kokemusta tällaista yhteistyöhankkeista. Olen samaa mieltä kollega Danjanin ja kollega Paskun kanssa kustannusten rationalisointi on erittäin tarpeen tämänhetkisessä tilanteessa, kun meillä on rahoituskriisi yksittäisillä valtioille ja myöskin koko kansainväliselle yhteisölle. Toiseksi sotilalliset joukot ja välineet ovat usein paljon sopivampia kuin siviilivälineet. Sotilaalliset välineet ovat ihan neutraaleja, niitä voidaan käyttää tavalla tai toisella riippuen tarpeesta. Ja viimeinen kysymys. Minua ei yllättäisi tai kauhistuisi siitä, että käytetään myöskin sotilashenkilöstöä eikä ainoastaan sotilasvälineitä katastrofitilanteessa. Jos on kokenut tämän tyyppisiä interventioita, niin tietää, että välillä, jotta apu saadaan perille, on tarpeen, että ihmiset, järjestysjoukot tai sotilaat takaavat järjestyksen ja toimijoiden turvallisuuden, siis eh, humanitaaristen järjestöjen turvallisuuden, joten minä en näe tässä mitään kauhistuttavaa, että käytetään eh, sotilasvälineitä tai henkilöstöä. Onko komissiolla kanta? Yes, thank you very much. The Commission would like to thank for... Kiitos. Komissio haluaisi kiittää siitä, miten tähän tärkeään asiaan on kiinnitetty huomiota. Komissio vasta eilen antoi tiedonannon, jossa on ehdotuksia, mitä katastrofivalmiuteen tulee. Ja tiedonanto siis julkaistiin eilen. Tämä oli komissiosen Georgievan aloite. Tämä koskee humanitaarista apua ja myös väestön suojelua. Tässä tiedonannossa on ehdotuksia, jotka menevät samaan suuntaan kuin alkuperäinen mietintö. Ja tietysti myös tässä lausunnossa nämä asiat tulevat esille. Mitä lausuntoon ja tarkistuksiin, niin komissiolla on kaksi huolenaihetta. Ensinnäkin tasapaino, joka otetaan esille sopimuksissa toisaalta siis komission ja toisaalta korkean edustajan välillä. Ennen kaikkea tarkistus kaksi. Mielestämme se menee hieman liian pitkälle ja siinä ei heijastella tätä tasapainoa, joka on kirjattu sopimukseen. Ja artikat 196, 214 sanotaan selkeästi humanitaarinen apu ja äh, väestön suojelu ovat äh, komission vastuulla. Ja tältä pohjalta me myös toimimme. Eilisessä tiedonannossa, tiedonannostamme te löydätte ehdotuksen joka on tällainen hätäjoukko, josta tulee ikään kuin tärkein keskus, mitä katastrofivalmiuteen tulee, ja sen tulisi tehdä yhteistyötä ulkosuhdehallinnon kanssa, ja tässä täytyisi olla koordinaatiota ulkosuudenhallinnon ja komission välillä näissä kysymyksissä. Väestön ja humanitaarinen apu siis komission alaisuudessa ja tämä totta kai myös heijastuu tästä lausunnosta. Ja sekaannus ehkä johtuu terminologiasta. Täytyy olla selkeämpi sen suhteen, että viitataanko tässä kriisin hallintaan tai katastrofivalmiuteen. Katastrofin vastataan väestön suojelulla, humanitaarisella avulla. Joskus tarvitaan tietysti myös kriisin hallintaa, mutta tämä on vain yksittäisissä tapauksissa ja kun on maanjäristys, tulva tai muita luonnonkatastrofeja, niin silloin annetaan humanitaarista apua ja suojellaan väestöä joten tarkistuksessa kaksi ehkä olisi parempi viitata kriisin hallintaan kuin tuota, katastrofivalmiuteen. On perustettu myös task force, joka käsittelee tällaisia tilanteita. Ja siinä puhutaan juuri katastrofivalmiudesta, mutta sen pitäisi olla yhteinen task force, jossa otetaan komission toimivaltuudet ja muut toimivaltuudet huomioon. Mitä sitten ähm, sotilaskysymyksiin tulee, me otamme huomioon, että niillä saattaa olla erittäin tärkeä rooli, kun puhutaan katastrofitilanteista. Me emme sitä kiellä. Se on otettu myös tässä tiedonannossa huomioon. Sotilasresurssit saattavat olla erittäin äh, tärkeitä joissakin hätätilanteissa. Esimerkiksi ne voivat tukea tilannetta logistisesti. Ja sotilasresursseja joskus tarvitaan, jotta voidaan vastata katastrofitilanteeseen. Mutta säännöt ovat myös erittäin selkeät. Tämä on viimeinen vaihtoehto ja tämä on otettu tai tämä on selkeästi ilmaistu, kaikki toimielimet tämän ovat hyväksyneet. Ja viimeinen voimavara, tähän saatetaan, se saatetaan ottaa aika nopeastikin käytön, mutta joskus ne otetaan alusta alkaen mukaan, koska mm, katastrofin laajuus saattaa olla sellainen, että niitä tarvitaan, mutta periaatteessa kuitenkin viimeinen voimavara, tämä on se periaatteellinen sääntö. Meidän tiedonannossa otetaan huomioon, että sotilasresurssit saattavat olla tärkeässä asemassa ja tullaan tekemään myös ehdotuksia koordinaatiosta ulkosuhdehallinnon komission välillä, mitä sotilasresursoihin tulee. Komissio ja korkea edustaja tulee esittämään nämä. Pyytäisin, että päätätte puheenvuoronne pyytäisimme, että päätätte puheenvuoronne. Äh, meidän aikamme on päättynyt. Um, Aivan nopeasti tarkistus seitsemän. Siihen viita, siinä viitataan taistelujoukkoihin. Mm, tämä on äh, hieman eri asia kuin mitä katastrofivalmiuteen tänä päivänä tarvitaan, ja ehkä tämä ei ole oikea instrumentti paketti, kun vastataan katastrofeen, ellei jotain suuria muutoksia mandaattiin tulee. Sitten tarkistus 13. Tässä puhutaan sitten siviilipuolustuksesta. Eli väestön suojelu. Ja tässä toimielinten tulee päästä vielä sopuun. Tässä ehkä nämä asiat. Grazie. Una breve conclusione alla, alla relatrice. Kiitoksia esittelijä vielä. No ihan lyhyesti. No, olisi ollut paljon parempi, jos tiedonanto olisi saatu komissiolta vähän aikaisemmin. Nyt olemme sellaisessa tilanteessa, mikrofoni. We'd like to say... Olemme sellaisessa tilanteessa, haluaisimme eh, lähettää viestin kehitysasianvaliokunnalle siitä, mitä haluamme, että otetaan mukaan. Ja sitten kun tiedonannosta keskustellaan, toivottavasti AFET on vastuuvaliokuntana. Me aloitamme uudelleen tämän koko keskustelun, mutta tässä vaiheessa meidän tulisi, kuten jo mainitsin, pitää kiinni siitä, äh, mikä meillä on. Ja muutamat kysymykset kollegat äh, vihreistä mainitsivat, ne kyllä löytyvät Deven mietinnöstä. Siellähän selvästi sanotaan, että on kyse luonnonkatastrofeista tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista. Kiitoksia. Danjean flash. ihan nopea kommentti. Ihan nopeasti taas otettiin kaksi kohtaa, jotka olettiin minun tarkastukseen. Minä tiedän, mikä on kriisinhallinta ja mikä on luonnonkatastrofien hallinta. Tiedän myöskin näiden sanojen takaisin todellisuuden. Tiedän, että kriisinhallinnan ja luonnonkatastrofien välin, hallinnan välillä on eri. Voin myös todeta, ja se oli tarkistukseni kaksi merkitystä, Meillä on joukko välineitä koskee suur- kriisejä, kuten Haiti, jossa täytyy liik- mobilisoida kaikki resurssit. Tarvitaan ne- neuvoston ja komission paremmasta yhteistyöstä, voi puhua paremmasta koordinaatiosta. Minä halutaan toimia nopeammin, paremmin, tehokkaammin mitä tehokotaan tulee korkean edustajan ää, mandaatti on mahdollistaa tuon tehokkuuden. tiedä, mitä ovat taistelujoukot. Ymmärrän, mitä tarkoittaa. Juridistat olet oikeassa. Minä sitä sanotaan poliittisesti ja täällä puhutaan politiikkaa. Olemme useammilla foorumeilla halunneet, että taistelujoukkoiden mandaatteja muutetaan sillä tämä että käydä joustavammin. Se on poliittinen kanta. Grazie. Olen aivan samaa mieltä. Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa. Voterà domani su questo punto.